Dear colleagues. Hyvät kollegat, aloitamme kokouksen äh, täytäntöönpanotoimien tarkastelulla. Me keskitymme MIFID-direktiivin ja MIFIR-asetukseen. Osa tästä kohdasta kuitenkin tänään päätettiin käyttää PSD2 maksupalveludirektiivin sääntelyteknisiin standardeihin ja vahvaan asiakkaan tunnistamiseen, koska nyt lopultakin olemme hyväksyneet tämän sääntelyteknisen standardin vielä, siis ollaan tässä ra- täytäntöönpanotoimen tarkastelussa. Silloin voida, tällöin voida vielä, voidaan vielä esittää vastalauseita, mutta senkin takia, että te kaikki tiedätte, kuinka pitkä prosessi Ensin oli pankkiarvoisen kanssa, komission kanssa, sitten komission parlamentin kesken. Parlamentissa keskusteltiin, joten kollektiivisesti on yritetty sitten parantaa tekstiä. Ja nyt se on. Kerron kohta hiukan yksityiskohtaisemmin itse, mutta kaiken kaikkiaan tämä on mielestäni myönteinen tulos, kompleksi aihe, mutta hyvä. Aina ei ole vaikeita asioita helppoa esittää yksinkertaisesti, joten tällaisia monimutkaisia rakenteitakin on, mutta eri vaatimukset, ongelmat on käsitelty hyvällä tavalla. Kiitämme tästä komissiota ja annamme nyt puheenvuoron esittelijä Markus Ferber. Ai, haluatko ensin kuunnella? Sopii. Aloitamme sitten Martin Merläänillä ja tervetuloa teille. Olkaa hyvä. The uh, RTS that you are uh, examining. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä tekninen standardi, jota tutkitte tänään, asettaa korkeat standardit uh, sähköisille maksuille. Sen pitäisi hintoja alentaa vaatien vahvaa asiakkaan tunnistautumista, mikä on tarpeen, jotta voidaan saada luottamusta sähköisiin maksuihin ja kaupan käyntiin. Äh, hankalin asia tässä äh, on äh, turvallinen tiedonvaihto pankkien ja kolmansien osapuolten välillä. Meillä on ollut keskusteluja sidosryhmien jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin jäsenten kanssa ja tämä auttoi meitä löytämään hyvän tien ottamaan huomioon pankkien ja kuluttajasuojajärjestelmien järjestöjen huolet niin kutsutusta ruudun raavinnasta, screen scrapingista. Ja pystyimme myös puuttumaan fintekien pelkoon, että pankkien uudet sovellusliittymät saattaisivat ehkäistä niitä tarjoamaan uusia palvelujaan tämä tekninen sääntelystandardi, jonka olemme hyväksyneet, sen tarkoituksena on tehdä pakolliseksi uusien sovellusliittymien käyttö silloin, kun pankit niitä tarjoavat, mutta siinä on myös turvatakeita fintekeille. Jos tämä sovellusliittymä API ei täytä vaatimuksia, niin silloin pankin on tarjottava vaihtoehtoinen tie. Nyt API tarjoaa kannustimia kaikille markkinatoimijoille, jotta ne tekevät yhteistyötä ja luovat yhteisiä standardeja sovellusliittymille. Tällä tavoin tämä lisää fintekin innovaatioita, kun pankit luovat alustoja, joille näitä sovellusliittymiä voidaan lisätä. Markkina toimijoiden, fintekien ja pankkien vastakaiko on ollut myönteistä ja ne ryhtymät nyt tekemään yhteistyötä sovellusliittymien puitteissa ja aiomme perustaa ryhmän, joka auttaa yhteistyötä pankkien ja fintekien välillä. Ensimmäinen kokous on maanantaina. Markkinatoimijat sanovat meille tarvitsevat varmuutta niin pian kuin mahdollista ja siksi toivomme, että voimme hyvin pian saada parlamentin ja neuvoston hyväksynnän niin, että tekninen sääntelystandardi voidaan julkaista virallisessa lehdessä toivottavasti jo maaliskuussa. Kiitoksia. Now, EBA, Dirk Haubrich. Seuraavaksi edustaja Obrich. Um, I will try to stick to the 60 Kiitos paljon. Minä käytän nyt nämä meidän minuuttimme. Kiitos komissiolle siitä, että se on tehnyt tämän uuden ehdotuksen. Me olemme tarkastelleet tätä myöskin menettelytavallista näkökohdista ja siitä sanoisin, että komissio ei valitettavasti ole ottanut huomioon meidän kesäkuussa ilmaisemiamme näkökohtia, mutta kun tämä ATS hyväksyttiin marraskuussa, niin ymmärsimme, että siihen on tulossa myös muita muutoksia tähän RTS-järjestelmään siis ja EBA-asetushan liittyy myöskin tähän samaan asiaan ja emme ole nähneet mitään edistystä tässä näissä teknisissä standardeissa ja siksi parin päivän päästä lähetämme kirjeen, jossa selostamme tarkemmin tätä. Sitten tämä asia, josta komissio on sitä mieltä, että tämä olisi nyt tasapainoinen ratkaisu ja komissio ei ole yksin tämän mielipiteensä kanssa. Ja näihin ruutujen, rutukaappausten tekemiseen on eri näkökohtia, teollisuuden tai siis toimijat itse ovat eri mieltä ja jos parlamentti on sitä mieltä, että nyt on tasapainoinen ratkaisu, niin ei ole tehty mitään varsinaista poliittista päätöstä tästä ruutukaappausten tai screen scrapingin toteuttamista RTSssä. Tästä ei ole päätetty ja nyt asia on muotoiltu niin, että toimivaltainen viranomainen päättää sen, onko tämä ruudun kaappaus mahdollista ja sallittua. Ja sitten toimivaltaiset viranomaiset ovat finanssipoliittisia valvoja, eivätkä mitään teknisiä asiantuntijoita, jotka pystyisivät arvioimaan näiden järjestelmien yhteensopivuutta ja teknisiä valmiuksia Tässä on kyseessä parisenkymmentä sovellusliittymää, mutta nehän toimivat vain äh, tietyn pankin itäjärjestelmässä ja pitäisi tehdä tuhansia testejä, sillä pankkejakin on EU-ssa tuhansia, joten tässä on ihan valtava homma kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, jos ne menevät hoitaa se hyvin on tiettyjä edellytyksiä, jotka RTSn perusteella pitää täyttyä, ja yksi näistä huolettaa meitä erityisesti, ja se koskee kansallisia viranomaisia, sillä nythän kaikki on paljon päätöksiä, jotka kansallisten viranomaisten pitää tehdä, ja nykytekstissä sanotaan, että niiden pitää arvioida sitä, ovatko pankkien tarjoamat ratkaisut tietotekniset ratkaisut, TPPn mukaisia. Ja miten sitten tämä rajapinta on yhteensopiva muiden järjestelmien kanssa ja on tulossa kyllä hyvin paljon ongelmia, jos tämän tyyppisiä teknisiä kysymyksiä ei ratkaista jo tässä vaiheessa ja pitäisi kuukausi pari varata aikaa näille asioille, niin vältettäisiin jatkossa sitten satoja teknisiä keskusteluja viimeisen puolen vuoden tai seuraavan puolen vuoden tai vuoden kuluessa. Kiitoksia. Puhun tästä kohta itse, mutta ensin esittelen. Äh, äh, Kiitoksia komissiolle ja pankkiviranomaisille näistä ähm, ähm, puheenvuoroista. Meillä on ollut intensiivisiä ja myöskin kuumia keskusteluja, ei vain täällä, vaan myös kahdenvälisesti. Ja onnistuimme nyt löytämään äh, hyvän kompromissin, nimittäin PSD2 maksupalveludirektiivin tavoitteet, että äh, avata markkinat maksupalveluille ja samalla kuitenkin suojellaan äh, kuluttajia ja tietosuojaa pidetään yllä. Ja tämä on onnistunut vastaus, jonka olen kaikilta osapuolilta saanut, on, että tämä on tasapainoinen kompromissi. Ja siksi olen oikeastaan erittäin tyytyväinen siihen, mitä komissio meille on ehdottanut. Minulla on kaksi pientä kysymystä. Tekninen sääntelystandardi sanoo, että kansalliset viranomaiset vapautetaan, voidaan vapauttaa velvoitteesta Ähm, äh, antaa tällainen äh, taustamekanismi, jos tämä äh, sovellusliittymä on kolme kuukauden testin toteut, käynyt läpi ja kuluttajat ovat tyytyväisiä. Mitä sitten, jos pankin arvio tai ja fintekin arvio tämästä sovellusliittymän toiminnasta on erilainen, kuka päättää, kansallinen viranomainen, miten varmistetaan, että tässä ei synny arbitraasia. Ja sitten mm, tästä siinä tulee RTS mukaan kansallisten viranomaisten pitää sovellusliittymien toimintakykyä valvoa stressitestein sittenkin, kun sovellusliittymä on otettu käyttöön. Jos sovellusliittymä ei täytä stressitestiä, niin sitten otetaan tällainen backup-ratkaisu käyttöön. Kuinka usein niitä stressitestejä tehdään, millaisiin väliaanoihin, mitä asioita testataan, onko suuntaviivoja tai teknisiä standardeja liittyen stressitestiin, jotka pankkiviran antaa niin, että voidaan varmistaa, että nämä kansalliset stressitestit ovat vertailukelpoisia, että ei niin, että maassa A tehdään erilaisia stressitestejä kuin maassa B. Nämä ovat ne kysymykset, joihin haluaisin vastauksia. Kiitoksia. Edustaja Ludvigsson. Tack så mycket. Kiitos paljon. Minun mielestäni komission teknisiä standardeja koskeva ehdotus on hyvä kompromissi finanssiyritysten ja perinteisten pankkien välisten intressien välillä. Erityinen sovellusliittymä tulee olemaan pakollinen TTPSille, kun ne tunnistautuvat pankkien suuntaan, kun tekniikka on kunnossa. Komission fallback-ratkaisun ottaminen varmistaa sen, että TPP voivat suorittaa maksuja, vaikka tässä varsinaisessa sovellusliittymässä olisikin teknisiä ongelmia. EBAn RTS-ehdotuksesta sanon, että parlamentilla on ollut tärkeä rooli tasaveroisten kilpailuedellysten turvaamiseksi finanssipalveluissa. Minusta komission RTS-ehdotus on hyvä, voin hyvin elää sen kanssa ja se takaa sen, että TPP ovat asiakkaiden käytettävissä tili, tiliä koskevien tietojen saamiseksi silloin, kun asiakkaat haluavat. Siksi minä tuen komission RTS-ehdotusta. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Minäkin haluan muutaman kommentin esittää. Olen täysin tietoinen siitä, että niin kuin aluksi sanoin, ainakin minulta kannalta katsottuna, koska parlamentissa meillä on erilaisia näkemyksiä, siis tämä ei ole täydellinen ratkaisu henkilökohtaisesti Minulle sopii varsin hyvin tämä alkuperäinen pankkiranomaisen ehdotus. ehdotus. Nyt, niin kuin tiedämme, on näitä poikkeuksia, mitä tulee tähän vaihtoehtoisen skenaarioon, on, on nämä sovellusliittymät ja sitten vaihtoehtoiset ratkaisut ja niin edelleen. Tällä tavalla kompromissit muotoillaan. Ja Ottaen huomioon tämä aikaisempi työ, teksti, jota komissio työsti, mielestäni niin tämä poikkeus on hyvä parannus. Tietenkin tähän tässä voidaan kysyä, miten tämä sitten käytännössä tulee toimimaan, koska on ihan selvää, että ratkaiseva rooli täytyy rooli täytyy kuulua pankkiviranomaiselle, että voidaan varmistaa, että kansallisella viranomaisella on samanlainen tulkinta, kun ne arvioivat näitä sovellus, erityissovellusliittymiä. Ja olisi mahdollisimman vähän poikkeuksia ja tietenkin meidän pitäisi välttää tätä tulkinnallista vaihtelua. Se voisi haitata sisämarkkinoiden kunnollista toimintaa maksujen kohdalla. Ja lisäksi viranomais sillä on myös muitakin tehtäviä, mitä tarkistaa. Turvallisuus e, yritysmaksussa, jotka eivät ole poikkeuslupa 17 artiklan mukaisesti, miten RTS-vaatimukset täyttyvät rajat pintakysymyksiä niin kuin 36 jatkossa otetaan ja pitäisi valvoa stressitestejä näitä erityisiä sovellusliittymiä 32.2. Paljon työtä, jotta voidaan varmistaa valvonnan yhtenäisyys, kuluttajan suojan toteutuminen. On selvää, että vahvaa yhteistyötä tarvitaan vastuuviranomaisten kesken, EBA, komissio, sidosryhmät. Näin valvonnan lähentyminen voi myös sujuvoittaa joitakin epäselviä aspekteja äh, näissä teknisissä standardeissa, tietysti miten tulee näihin äh, tunnistamisiin, jotta varmistetaan käyttäjien turvallisuus koko prosessin ajan. Ja tämä liittyy siis täytäntöönpanoon. Tästä syystä ei voi olla niin, että kilpailija pitää tässä jotenkin oh, tyydyttää, koska minä tulkitsen tämän niin, että vastuuviran on vasten täytyy arvioida tilannetta tasapainoisesti eikä voida antaa tavallaan fyysisistä kilpailusyistä eh, toimia niin, että toimitaan toisiaan vastaan ja tehdään tästä prosessista sitä kautta epäselvä ja sotkuinen. Ei, me tarvitsemme tasapainoista lähentymistä, vahvaa sellaista. Tästä tarvitaan tietysti myös resursseja, ja sehän on oma ongelmansa, mutta se on tavallaan ehto, jos halutaan, että erityistä sovellusliittymistä tulee standardi. Ja tämä on kaikille hyvä asia, mutta samalla varmistetaan tarvittava turvallisuuden taso. Siis po- poikkeukset pitäisi tehdä johdonmukaisella tavalla, standardin mukaisesti. Sen ei pitäisi riippua kilpailijan aggressiivisuudesta tai yksittäisistä kannoista eri virkamiesten kohdalla, mutta tässä kyllä näen, miten tämä kompromissi saataisiin toimimaan, niin tässä tarvitaan paljon, että sitä voidaan kunnolla täytäntöön panna. Tässä on sekä kysymys komissiolle että pankkiviranomaisille, miten aiotte tarttua tähän kysymykseen ja varmistaa, että tavoite myös saavutetaan. Kiitos. Thank you. Thank you, Chairman, for these comments. Uh, Kiitoksia mm, puheenjohtaja näistä kommenteista. Reagoin äh, lyhyesti. Kuten sanoin alkupuheenvuorossani, me olemme luoneet yhteistyö foorumin pankkien ja fintekien välille ja sen työ alkaa maanantaina. Ja me kovasti uskomme, että tämä tulee olemaan se paikka, jossa käytännön modaliteeteista keskustellaan ja ne määritellään niin, että tekninen sääntelystandardi voidaan kunnolla panna täytäntöön. Tällä ryhmällä on kuusi kuukautta aikaa tehdä se ja se voi luottaa komission tukeen ja myöskin keskuspankin tukeen ja toivottavasti myös pankkiviranomainen osallistuu. Jos tämän lisäksi sitten kun ryhmä on työnsä tehnyt, tarvitaan lisää toimia, jotta varmistetaan, että käytännön järjestelyt onnistuvat, niin silloin uskomme, että useammassa asiassa pankkiviranomaisen suuntaviivat tai kysymykset ja vastaukset voisivat olla hyödyllisiä. Sitten kaksi vähän tarkempaa kysymystä, jotka meille esitettiin. Kenen pitäisi arvioida näiden sovellusliittymien laatu? Tämä on kansallisten vastuviranomaisten tehtävä pankkiviranomaisen alaisena käytännön tavoilla, joka varmaan voidaan vielä määritellä, mutta näin me olemme ehdottaneet. Ja äh, kun on kyse näistä stressitesteistä, niin uskomme, että tuossa ryhmässä, jonka mainitsin, markkinatoimijoiden pitäisi olla sellaisessa asemassa, että ne voivat sopia, miten tämä stressitesti pitäisi määritellä ja miten sen pitäisi toimia. Ja jos tarmeen, niin sitten tämän yhteistyöfoorumin jälkeen pankkien fintekien välillä pankkiviranomaisella voisi olla roolina se, että miten tällaiset stressitestit pitäisi toteuttaa. Kiitoksia. Only 10 seconds to add. I think what we've heard from the Commission Uh, niin, Minä lyhyesti vain lisään, että komission puheenvuoron jälkeen tätä avainkysymystä ei edelleenkään ole ratkaistu. Se sysätään EBAn harteille ja nämä oikeudelliset ja tekniset konfliktit täytyy ratkaista puolen vuoden tai vuole, vuoden kuluessa joka tapauksessa, kun tämä asia nyt ei ole selvä. Thank you. Markus, you want to say... Kiitos. Markus, haluatko puheenvuoron? Um, uh, uh, no- Ihan lyhyt huomautus osaltani. Kuten sanottua, arvostan sitä edistystä, jota on saatu aikaan. Arvostan niitä yhteyksiä, joita meillä on ollut myös keskuspankin kanssa. Silläkin oli roolinsa tässä asiassa. Ja uh, tietenkin uskon, että tämän kaltainen yhteistyö sopii lainsäädännön henkeen. Lainsäädäntömme ei ole laadittu pankkien tai fintechien suojaksi. Se keksittiin kuluttajien suojaksi. Ja siksi äh, tämä on mielestäni äh, tasapainoinen lähestymistapa, jonka komissio on nyt saanut aikaan, että nämä osapuolet kokoontuvat yhteen kuluttajan edun takia. Siksi psd e 2 laadittiin. Jos otetaan huomioon, niin tämä on kyllä tasapainoinen kompromissi. I think indeed... Hyvä. Niin, todellakin valtava työtaakka kansalliselle viranomaiselle, tämän me tiedämme. Sama koskee pankkiviranomaista ja meidän pitäisi ottaa tämä huomioon, kun kun puhutaan resursseista. Tarvitaan siis valmiudet saada aikaan se, mitä nyt teiltä pyydetään. Tämä on ehkä todennäköisesti ainoa tie, koska totta, me haluamme, että tämä erityisestä sovellusrajapinnasta tulee standardi. Tämän fallback-vaihtoehdon ei tai ei se koska tämä sopimusliittymä pitäisi toimia. Se pitää tarkistaa ja var, varmistaa, että sitä väärinkäytetä, eikä väärinkäytetä näitä poikkeuksia osapuolten toimesta. Pitäisi, muutoin voidaan rajoittaa markkinoita epäasianmukaisesti, ei kannata hyvää palvelua kuluttajille. Tai sitten toisaalta estetään sellainen argumentti, joka perustuu vain siihen, että halutaan vaikka boikotoida, koska he ovat käyttää screen scraping metodia. Tässä molemmissa asioissa vaaditaan vahvaa roolia ja lähentynyttä täytäntöönpanoa. Ymmärrän kyllä, että tämä on valtava taakka pankkiviranomaisille ja kansallisille viranomaisille. Minä sanoin, että pidin parempana komission alkuperäistä tekstiä, mutta kun otetaan huomioon se, miten keskustelu asiasta on kehittynyt, niin tämä on mielestäni myös tilaisuus. Voidaan näin kehittää valvontakapasiteettia, joka voi olla tasapainosta ja se voi antaa tarvittavat turvatakeet eikä johda siihen, että toimijat hoitavat asiaa keskuudessaan, vaan kaikki koko, kootaan yhden pöydän ääreen ja varmistetaan, että toimitaan reilulla tavalla. Tämä on tärkeä rooli teillä ja toitamme teille menestystä ja olemme täällä tietenkin auttamassa. Olen iloinen siitä, että komissio sanoi, että jos suuntaviivoja tarvitaan tai jos meidän pitää palata asiaan ja niin näemme, että joku ei ole toiminut, toiminut, niin silloin olemme täällä tekemässä juuri näitä korjauksia. Me seuraamme, valvomme prosessia ja tarkastelemme, missä mahdollisesti, mahdollisesti korjauksia tarvittaisiin. Joten kiitoksia. Sitten siirrytään seuraavaan kohtaan estyslistalla. Ja jätäkin se sinulle, Markus. Yeah. Näin minä kuulin. Niin, seuraava asia on MIFID 2, kolmannen maan ekvivalenssikysymys, jos nyt tämän oikein ymmärsin. Ja kuten PSD2 kohdalla toimimme. Kuka täällä nyt komissiosta on? Niin, aivan. Annan puheenvuoron Tilman Lyyderille. En ole häntä vielä nähnyt täällä. Aa, nyt näenkin teidät. Nyt minä näin Mifit-tiimini siellä. Niin. PSD2-tiimi olikin teidän edessänne. Tilman Lyder, kiitos, että tulit tänne ja tiimisi ja äh, sinulla on puheenvuoro. For the, um, opportunity to, uh, talk a bit. Kiitoksia tilaisuudesta puhua hiukan vastaavuuspäätöksistä, joita olemme tehneet ja kiitän myös tilan, tilaisuudesta päivittää teitä hiukan koskien valvontaamme ja mitä markkinoilla on tapahtunut sen jälkeen, kun näitä vastaavuuspäätöksiä tehtiin. On joitakin alustavia tuloksia nyt. Nämä päätökset ovat olleet olemassa jo kolme viikkoa ja olemme puhuneet säätelöiden kanssa maissa, joissa tämä on vallalla ja tarkistamme hiukan, miten tämä toimii käytännössä, kun päätökset on tehty ja voin antaa joitakin alustavia kommentteja tilasta meillä on vastaavuus kahdella alueella, johdannaiskaupassa ja osakekaupassa. Johdannaisten kohdalla tämä on keskinäisen tunnustamisen järjestelmä, jota me myönnämme vastaavuuden tai ekvivalenssiin eh, johon liittyy kaupankäyntivelvollisuus ja kolmannella maan pitää myöntää myös meille vastaavuus, mitä tulee heidän kauppa, kaupankäyntivelvollisuuden toteuttamisensa suhteen. Ja tässä mielessä on vain yksi oikeudenkäyttöalue, joka tunnustetaan, nimittäin USA, koska USA on luonnollisesti, kuten te tiedätte, sillä on kaupankäyntivelvollisuus tietyissä johdannaisissa vuodesta 13 ja olemme tunnustaneet joukon niin sanotusta swap-toimeksiantofoorumeita USA, jotka täyttävät meidän kaupankäyntivelvoitteemme ja samoin USA CFTC on antanut poikkeusmääräyksen niin, että USA-laiset voivat käyttää eurooppalaisia kaupankäyntipaikkoja ja täyttävät näin omat kaupankäyntivelvoitteensa. Ja kaupankäyntivelvollisuus tietenkin on yleensä korkosvappeja, erittäin likvidejä instrumentteja, indeksipohjaisia CDS-johdannaisia ensimmäiset kokemukset ovat varsin rohkaisevia. Järjestelmä on olemassa ja käytössä. Meillä on vain muutamia jäljellä olevia kysymyksiä, jotka pitää vielä hoitaa suurimmalta osalta. Ne johtuvat siitä seikasta, että meillä on kaikki varhaisempi uudempi järjestelmä kuin USA. Silloin kun vastaavuusjärjestelmä luotiin, silloin USA oli jo luettelo sadasta swap-foorumista, kun taas Euroopassa ne, jotka, jotka tunnustetaan, ne paikat, jotka tunnustetaan, tulevat vain pikkuhiljaa verkko Meillä on alkuperäinen luettelo, jossa on noin puolet tusina EU-paikkoja, mutta olemme neuvotelleet eh, USA CFTC kanssa. Tätä listaa päivitetään säännöllisesti, kun uusia eurooppalaisia kauppapaikkoja siirtyy nettiin. Sitten toinen kysymys. Meillä on vielä eh, raportointi velvollisuus kaupankäynnin jälkeen ja tässä EUn swap-dealerit eh, käyttävät eurooppalaisia järjestelmiä. He joutuvat raportoimaan USAssa kaupankäynnin jälkeen, ja tämä on kysymys, jonka haluaisimme hoitaa siinä mielessä, että he tunnustaisivat myös meidän raportointijärjestelmämme, mutta totta on, että meidän raportointijärjestelmämme eroaa USA-laisesta, joten vieläkin on hiukan neuvotteluita, joita pitää tästä pikkuvuodesta käydä neuvotteluita. Tämä ei kuitenkaan kyseenalaista keskinäistä tunnustamista sinällään. Sitten meillä on joitakin jäljellä olevia lainkäyttöalueita johdannaisten puolella, joilla ei ole vielä kaupankäyntivelvollisuutta. Äh, Hongkong, Singapore, Australia, kysyä korkosvampeista. Silloin kun tällaiset kaupankäyntivelvollisuudet otetaan käyttöön, silloin me olemme lähes tavalla neuvottelemassa heti kun tämä velvollisuus tulee, sillä silloin heidänkin pitää tunnustaa eurooppalaiset kaupapaikat toteuttamista ajatellen. Sitten kun siirrytään osakkeisiin, me olemme tunnustaneet osakekaupavelvoitteen. Tässä kohtaa USA, Hong Kong, Sveitsi ja Australia kuuluvat näihin maihin. Sitten vielä yksi lysä päätös, joka on valmisteilla. Se koskee Etelä-Afrikkaa ja me toivomme, että voimme viedä tämän asian loppuun lähitulevaisuudessa. Ja näiden oikeudenkäyttöalueiden alueiden kanssa voidaan todeta, että olemme käyneet läpi olennaiselta osalta kaikilla lainsäädäntökysymykset, joilla on liikelaskijoita, jotka käyvät kauppaa merkittävällä tavalla myös Euroopassa, koska se on tavallaan benchmark-vertailuarvo tässä. Tämä otetaan käyttöön silloin, kun liikelaskijan osakkeita, osakkeista käydään kauppaan myös EU-ssa. Tämä koskee näitä kaksoislistausskenaarioita. Tähän liittyy USA, Hong Kong, Australia. Ja me olemme kattaneet myös huomattavan kaupankäyntiskenaarion Sveitsin tunnustamisen yhteydessä. Kaikki osatekijät, jotka liittyvät Sveitsin, Sveitsin tapaukseen, on 20 tässä heidän indeksissään. Ne käyvät kauppaa huomattavassa määrin myös Euroopassa ja siksi tämä Sveitsin, sveitsiläinen päätös tarvittiin. Samoin on noin pu- on, osakkeilla on kaksoislistaus EU-ssa ja USAssa, ovat siis molemmissa pörsseissä, tämän takia USA kuuluu tähän tunnustamispakettiin. Sitten meillä on varsin pieni määrä kahdesta kolmeen kaksoislistauksia Hongkongin kanssa, Sama koskee Australia, mutta siltikin, jotta voidaan luoda oikeudellinen varmuus, olemme tunnustaneet nämä kaksi oikeudenkäyttöaluetta myös. Sitten vielä lopuksi ensimmäisistä tuloksista. Mitä tapahtui sen jälkeen, kun vastaavuuspäätös oli annettu? Muuttuiko mikään, mitä tulee kaupankäyntikaavoihin? Ja aloitan tässä Sveitsistä. Sveitsi sillä on huomattavasti kaupankäyntivolyymiä EU-ssa ja myös tietenkin pörssissä yleensä tilanne on 50-50. On tietysti monia tapauksia, missä ollaan 70-30 tilanteessa tai 60-40 tilanteessa. Ja äh, Tästä vastaavuuspäätöksestä johtui se, että koska nämä tik-koot, äh, rytmi vaihtelee Sveitsissä, se on siir- toiminta on siirtynyt Sveitsin, ei voida kieltää, kieltää sitä, että äh, markkinaosuus kasvoi Sveitsin indeksissä tämän ekvivalenssin jälkeen ja samoin EUn kaupankäyntifoorumit, jotka kävivät kauppaa SMI 20 osakkeilla yleensä 2-3 prosenttiin tilanne muuttuu jokaisessa. Tämä liittyy näihin sveitsiläiseen TIC-kokoihin. Ne ovat tiukemmat, koska Sveitsin markkinoilla on enemmän volyymia ja sitten tämän tunnustamisen jälkeen jonkin verran kauppaan siirtynyt sveitsiläisiin kaupankäyntipaikkoihin. Nyt me tarkastelemme tätä asiaa arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa, mutta tietenkin on välttämätöntä sovittaa yhteen Euroopan TIC-koot tiukemman sveitsiläisen mallin kanssa niin, että yhtäläinen toiminta toimintaedellytykset toteutuvat sen jälkeen. Sitten vielä tulokset USAn kanssa. Tehän tiedätte, että meillä on noin 12 kaksoispörssilistautunut ja jotka ovat listattuna tai noterataan EU-ssa ja USAssa. USA on varsin erilainen kuin Sveitsin tapaus. USAn noteras on sekundääristä ja kaupankäyntivolyymat ovat paljon alhaisempia kuin EU:ssa. Ensimmäinen tutkintatulos USAsta on, että mitään isoja muutoksia kauppavirrossa ei ole. Ensinnäkin ensinnäkään ei ole mitään kasvua kauppamäärissä, kauppavirroissa näissä kahdesta 10 12 14 Tämä alkuperäiset kolmen viikon luvut osoittavat, että kaupankäynti USAn foorumilla näiden osakkeiden kohdalla on itse asiassa vähentynyt tunnusta, vastaavuustunnustamisen jälkeen. Ei voida sanoa, että tämä johtuu Tämä kauppa liittyy MIFID-yrityksiin, mutta kokonaisvolyymi näissä, joita on vähentynyt USAssa kolmen ensimmäisen viikon aikana verrattuna ensimmäiseen kolmen viikkoon ja tammikuussa viime vuonna. Kaiken kaikkiaan ero pörssi- ja muun kaupankäynnin välillä on pysynyt vakaalla tasolla 66 prosenttia pörsseissä ja 44 prosenttia pörssin ulkopuolesta puolesta kaupankäyntiä, joten ei sen jälkeen mitään suurempaa muutosta kaupankäyntimalleissa ei ole muutunut tässä EU-kaksoislistatuissa osakkeissa USA, joten tiivistäen osakekysymyksissä osakkeiden kohdalla, kohdalla olemme kattaneet kaikkein tärkeimmät kauppakumppanimme, koska kaikki maat, joissa huomattavasti käydään kauppaa EU-osakkeilla, niistä on tehty nämä vastaavuuspäätökset. Vastaavuusvaikutukset ovat paljon suurempia. Sveitsissä siellä toiminta on siirtynyt Sveitsiin johtuen TIKKOsta avoinnaoloajoista ja sitten ne lainkäyttöalueet, joilla ei ole huomattavaa päällekkäisyyttä kaupankäyntituntien kanssa, kuten USA, näiden kohdalla ero on lähes olematon tällä hetkellä, ei mitään kauppavirtaa USA, niin jopa tämä on vähentynyt näiden liikkeellaskeuden kohdalla, eikä minkäänlaista muutosta tasapainossa kolmansien maiden kanssa, mitä tulee pörssiin ja pörssin ulkoiseen kaupankäyntiin. Se on ollut vakaalla 66 prosentin tasolla pörssissä ja muu osa sitten pörssin ulkopuolisiin kaupankäyntipaikkoihin. Kiitoksia. Haluaisin myöskin herra Ostermanin Esmasta toivottaa tervetulleeksi ja hänelle heti puheenvuoron. Kiitos ja kiitos siitä, että tällainen keskustelu käydään siitä, mikä on tilanne. Esmalla ei ole mitään muodollisia sääntöjä tässä asiassa, mutta se kyllä mielellään kertoo näistä vastaavuuspäätöksistä, joita on jo tehty. Minä aloitan näistä osakkeiden kaupankäyntivelvoitteista. Ja vaikka se ei kaikilta puolin olekaan Esman puitteistossa, niin se on kyllä hyvin tärkeä. Ja sitten siirryn muihin asioihin osakkeiden kaupankäyntivelvoitteista totean, että siihen on kohdistunut paljon kiinnostusta ja myös huolta EUn ulkopuolisista maista. Osakkeita on paljon, sellaisia, joiden likviditeetistä suurinta osa, suurin osa on kolmansissa maissa, mutta niillä käydään kauppaa myös EU:ssa. aiempien päätösten perusteella oli pelkoa siitä, että velvoitteet vaikuttaisivat suoraan näiden kolmansien valtioiden käytäntöön ja että tulisi rajoituksia tähän kaupankäyntiin käytännössä ja se vahingoittaisi kolmansien maiden kaupankäynnin likviditeettiä ja sitä olisi välillistä seurausta myös EUn sijoittajille. Kun komissio onnistui sitten tekemään päätöksiä tästä asiasta, muun muassa sellaisia, joita puheenjohtaja tuossa selitti, niin on pystytty varmistamaan tarvittava oikeusvarmuus markkinaosapuolille ja kaupankäynnin jatkuminen. MIFID 2 globaali ulottuvuus on myös hyvin tärkeä. ESMA on aloittanut MIFID kaksi puitteiston ulkopuolisen aloitteen, joka liittyy kaupankäyntitapahtumien jälkeisiä avoimuusvaatimuksia ja niihinkin pitäisi Niitäkin pitäisi soveltaa jälleen kaikkeen kaupankäyntiin EUlla, vaikka pääosa likviditeetistä sijaitsisi kolmansissa maissa. Kirjaimellisesti tämä tarkoittaisi sitä, että kaikki transaktiot, joita tällaisen kolmannen valtion kanssa tehdään, pitäisi tehdä transparentiksi jälleen eu alueella OTC-kaupan tapaan, mutta tätä ei vaadita, jos tarvittava avoimuus on jo taattu kolmannen valtion kaupankäyntisääntöjen perusteella. Tällä voidaan lisätä tarvittavaa transparenssia kolmansissa maissa, jos näitä tietoja ei muuten saataisi EUn alueelle. ESMA on saanut palautetta yli, yli sadasta kaupankäyntipaikasta ympäri maailmaa ja tietenkin meidän täytyy tähän palautteeseen perehtyä tämän vuoden aikaa. Sitten siirryn johdannaisten kaupankäyntivelvoitteisiin. Olen iloinen siitä, että tekniset vaatimukset on hyväksytty hyvissä ajoin. Ja tammikuusta 2018 alkaenhan näiden sääntöjen pitäisi olla käytössä ja on hyvin tärkeää, että näin kansainvälisesti merkittävä asia myös etenee rivakasti. ESMA on katsonut tarkasti näitä jo olemassa olevia kaupankäyntivelvoitteita muissa maissa, mutta erityisesti Yhdysvalloissa. Siksi pidämme erityisen hyvänä sitä, että komissio on sopinut vastaavuudesta Yhdysvaltain kanssa tai tehnyt sitä koskevan päätöksen. Ja johdannaisetkin saadaan näihin velvoitteisiin mukaan. Johdannaisia koskevat säännökset koskevat paljon harvempia maita kuin osakkeita koskevat säännökset, vaikka sielläkin on mukana merkittäviä oikeudenkäyttöalueita. Ja sitten lopuksi MIFID 2 vastaavuuspäätöksistä yleisesti ne ovat tärkeitä todellakin tällaisessa nykymaailmassa ja Brexitin jälkeen niistä voi tulla jatkossa vieläkin merkittävämpi aihe. MIFID 2 on melko monimutkainen ja aikaa vievä ja siinä on sellaisiakin velvoitteita, jotka eivät olisi välttämättömiä ja kolmansien valtioiden kaupankäyjiä voisi hyödyttää se, jos jotakin näitä asioita vielä tarkasteltaisiin uusin silmiä ja pyrittäisiin yksinkertaistamaan. Kiitos ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Uh, Kiitoksia sitten MIFID-neuvottelutiimimme. Aloitamme esittelijästä. Hän puhuu äidinkielellään. Sydämelliset kiitokset tästä kokonaiskuvasta, jonka meille annoitte. Tähän astihan johdannais kaupalle on vastaavuussopimuksia Yhdysvaltojen kanssa ja osakekaupalle eh, Hongkongin, Yhdysvaltain eh, ja Sveitsin kanssa. Tämä on varsin vähäinen eh, tulos vielä johdannaisten kohdalle, mitä vaikutuksia tällä on kaupankäyntivelvoitteille johdannaisilla, voiko EU täyttää velvollisuutensa, kun on näin vähän oikeudenkäyttöalueita mukana ja miten oikeudenkäyttöalueiden kanssa neuvotellaan, jotta pääomapuolella ja johdannaispuolella vastaavuussopimuksia pidennetään, milloin tulee lisää sopimuksia. Vastaavuussopimusten kohdalla, toivottavasti emme haittaa tässä sosialisteja, haluaisin tietää, mitä kokemuksia komissiolla on ollut uusien vastaavuussopimuksien neuvotteluista ja miten komissio on edennyt ja onko komissiolta resursseja päästä asiallisesti korrektiin päätökseen. Yhdysvaltain vastaavuussopimus ja erityisesti kysymys siitä, Voimmeko jakaa teidän tekemänne vitsit? Se olisi hauskaa niin tämä vaihtoehtoisten kaupankäyntijärjestelmien mukaanotto, jota parlamentti rajoitti, niin minä sain kyllä sen vaikutelman, että vastavuustarkistuksista suurin osa tehtiin SECn taholta ja komissio sitten vain hyväksyi ne. Miten varmistatte, että kolmansilta mailta tai viranomaisilta ette saa vääriä tietoja? Ja Esmalta olisin halunnut tietää, Steve Major, teidän puheenjohtajanne on kirjeessä 20. marraskuuta äh, puhunut joistakin mahdollisista ongelmista liittyen kolmansien maiden regiimiin. Esimerkiksi ei ole EUn laajuista regiimiä kolmansien maiden kauppapaikoille, jotka grading skiimien kautta toimivat EU-markkinoilla. Myöskään kaupankäyntivelvoite johdannaisille, sitä ei voida keskeyttää lyhytaikaisesti, jos se on tarpeen. Ja sitten on sellaisia rakennelmia, joissa kolmansien maiden yritykset ovat alhaisemman valvontavelvoitteen alaisena kuin EU-yritykset. Voisitteko selostaa meille tätä ja miten nämä asiat voitaisiin ratkaista? komissiossa. Mikä on komission arvio tilanteesta? Ja sitten pyydän anteeksi, että tämäkin asia vielä nostan esiin. Meillä on yksi maa, joka on tällä hetkellä vielä Euroopan unionin sisällä ja pian sitten kuuluu tällaiseen kolmannen maan regiimiin. Myönnän rehellisesti, että kun MIFID 2. neuvoteltu, niin kukaan ei silloin uskonut yhdistyneen kuningaskunnan eroon. MIFID 2, kolmansien maiden regiimi, sitä ei luotu sillä ajatuksella, että tällä hetkellä suurin eurooppalainen pääomamarkkina voisi olla kolmas maa, vaikka EUn ja Yhdistyneen kuningaskunnan suhteista pitää vielä neuvotella, niin haluaisin mielelläni tietää, miten komissio ja ESMA arvioivat kolmasen maan regiimin kestävyyden tulevaisuudessa tästä näkökulmasta katsottuna, vai pitäisikö tehdä muutoksia. Ja tässä tarkoitan erityisesti MIFIRin artikloja 35 ja 36. Tässä mennään vähän pidemmälle. Ja sitten SNDstä Pervans Peres. Je euh, Sanoitte varmaankin jo olennaisen tästä vastaavuudesta, Minua huolettaa tässä kaksi asiaa. Ensinnäkin, miten tai ikävä kyllä, kun nyt näitä käsitellään, näitä asioita, niin ennakoidaan tulevaa järjestelmää, koska näinhän tulee tapahtumaan, se on nähtävissä. Viittaan tietysti Brexitiin. Ja te muistutitte esittelijänä, mitä tapahtui vastaavuudessa USAn kanssa. Tämä oli ongelma parlamentille. Tiedän kyllä, että komissio on päättänyt näistä toimivaltuuksista, joita parlamentilla on. Se voi puuttua delegoitujen säädöksiin mm, vastaavuuskysymyksissä, mutta jos sitten yhtäkkiä me huomaammekin ihan viime hetkellä ilman mitään avoimuutta, tällaisia vastaavuusjärjestelmiä, niin mielestäni kyllä tässä syntyy ongelmia. Ja tästä tarvitaan selkeyttä varsinkin, kun tästä kysymyksestä tulee vieläkin tärkeämpi johtuen ikävä kyllä Brexitistä. Uh, uh, Kiitoksia. Ja sitten mikrofoni. Ja seuraavaksi Case Winburn. Mr. Chairman, and I'm very grateful for the opening... Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen siitä, että Luder on kommentoinut asiaa niin avoimesti. tien valitseminen Mifidin kanssa oli asia, joka tehtiin kahdesta syystä. Ensinnäkin johdannaisten kaupankäyntisääntöjen vuoksi, joissa olimme kaukana perässä Yhdysvaltoja meidän OTFmme tulivat vasta pitkään Yhdysvaltain järjestelmien kanssa ja tämä lienee ollut suuri moottori tämän koko systeemin takana. MIFIDissä halusimme varmistaa, että me menetä koko kaupankäyntivolyymiamme Yhdysvalloista, Yhdysvaltoihin EU-sijoittajilta. Vakavaraisuuspuolella puolestaan on käytetty esimerkkinä Applen osakkeita, joita on ADR myyty Saksassa ja tästä menetelmästä on ollut sitten haittaa EUn sijoittajille, että ne eivät ole päässeet suoraan mukaan Yhdysvaltain markkinoille. Näitä keskusteluja siis käytiin, mutta ne eivät ole kovinkaan kattavia alkuun, mutta sitten ajan mittaan olemme huomanneet, että miten pystyisimme ehkä muuttamaan toimintamme jatkossa ja nämä ekvivalenssiasiat, vastaavuusasiat pitäisi jatkossa ottaa hyvin varhaisessa vaiheessa huomioon, kun suunnitellaan muutoksia. Sveitsistä puheen ollen on suuri ero siitä, että pyritään dualistisille osakkeille, jotka on listattu EU-ssa luomaan sääntöjä. Ja ainakin puolet niistä MIFID 1 jälkeen on myyty EUn kaupankäyntipaikoilla. Ja Sveitsin asiassahan on tämä erilainen tic järjestely ja meidän pitää löytää sellainen keino, jolla ne saadaan tuotua EUn tic säännösten alaisiksi, jos tämä täydellinen vastaavuus halutaan saavuttaa, niin sitten tämä tick size järjestely pitää saada toimimaan järkevästi ja nythän jäsenvaltioiden viranomaisilla on vain mahdollisuus ilmoittaa erityisjärjestelystä, että ei käytetä pelkästään EUn eh, e size arvoja ja meidän täytyy varmistaa, ettei EUn kaupankäyntipaikat kärsi vahinkoa sillä välin, kun näitä lopullisia säädöksiä valmistellaan. Kun nyt arvioidaan näitä tietoja, niin voidaan todeta, että se ei ole mitenkään helppoa. Monet täällä tietävät, että MIFID 2 täytäntöönpanopäivä oli tämän vuoden tammikuun toinen päivä ja 17.28 jäsenvaltiosta ei ole kokonaisuudessaan onnistunut ottamaan näitä säännöksiä käyttöön eikä ole implementoinut jäsenvaltiota. Eli puolet jäsenvaltiosta ei noudata meidän omia sääntöjämme. Kun nyt sitten tarkastellaan muita oikeudenkäyttöalueita maailmassa, niin mitä me voimme sanoa, jos puolet meidän omista valtioistammekaan eivät niitä noudata kun otetaan huomioon sitten kolmansien, kolmansia maita koskevat vastaavuuspäätökset eikä noudateta omia sääntöjä, niin on ihan ymmärrettävää, että toiset valtiot eivät katso tätä kovin hyvällä. Se, että muodollisia järjestelmiä ei ole käytössä, on ongelma ja Sveitsistä olen kuullut kritiikkiä siitä, että tämä on yhden vuoden ajan voimassa tämä päätös, kun siellä oli luultu, että se olisi pysyvä päätös ja ongelma on sitten luonteeltaan enemmän poliittinen kuin tekninen. Mutta meidän pitäisi miettiä sitä, miten näitä vastaavuuspäätöksiä jatkossa tehdään. Pitäisikö siihen olla muodollinen prosessi vai ei, ja jos niin minkälainen. Ja kaikkea, kaikissa lainsäädäntöehdotuksissa sitä ei välttämättä kannattaisi tehdä vastaavasti. Brexit on kuitenkin edessä ja siinä yhteydessä tätä täytyy miettiä hyvin korkean tason voimin. Ja siellä on suuret markkinat vastaavuuspäätökset ovat nyt jo hyvin poliittisia ja jos ajatellaan, että sovellettaisiin tapauskohtaista tai kauppapaikkakohtaista lähestymistapaa, niin ei se toimi eikä tyydytä EUn sijoittajia eikä EUn jäsenvaltioita tai entisiä jäsenvaltioita, jollainen isosta Britanniasta tulee. Vastaavuus on todella hankala kyse. Lord Hell, edellinen komission jäsen, totesi, että se ei toimi ja tehtäisiin horisontaalinen arviointi vastaavuudesta, mutta tietysti tämä puhe pidettiin ennen Brexit-äänestystä ja ymmärrän nyt, että tilanne on muuttunut. Mutta nyt on tärkeämpää kuin koskaan, että tällainen horisontaalinen tarkastelu tehdään, jotta EUn pääomamarkkinat toimivat maailmanlaajuisesti. Thank you very much. Uh, the next is uh, for... Kiitos oikein paljon sitten liberaaleista. Karolin Pigai. Karolin, haluatko puheenvuoron? Ei, kiitos. Ei tällä hetkellä. Sitten muut puhujat. Ashley on puhutanut puheenvuoroa. Ashley Fox. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tulin tähän äh, keskustelemaan PSD2. Äh, äh, niin, mutta puheenjohtaja päätti muuttaa järjestystä, koska hän halusi osallistua PSD2 ja jätti minut nyt sitten yksi MIFID-asioiden kanssa. Niin, ymmärrän tämän, mutta milloin tämä ilmoitettiin äh, jäsenille, koska minun kalenterissani luki, että kello 9.15 minun pitäisi olla tälle, että voisin puhua tästä asiasta. Mm. Sähköposti kai lähetettiin eilen, sanoi puheenjohtaja. Mihin aikaan se lähetettiin? No, minun toimistoni ei aikatauluun, niin se ei tullut. Minä olin toimistossa kello yhdeksän ja minä en saanut sitä kello 45 se ei ollut vielä äh, siellä. Kyllä tällainen päätös pitäisi ilmoittaa. Ja tietenkin toimistomme saa valtavan määrän sähköposteja. Se selittää äh, puheenjohtaja, miksen ollut paikalla, kun asiasta keskusteltiin. Kiitos. Olen pahoillani tästä. Kysyn, äh, että Sihteeristö tarkistaa, milloin sähköposti lähetettiin. Haluaako joku vielä puheenvuoron MIFID 2 ja vastaavuusmenettelyistä? No se lähetettiin jo eilen aamulla ennen 12 kello 11.38, joten kannattaa tarkistaa sähköpostit. No niin, siinä se menemme sitten samassa järjestyksessä. Lyydek ensin ja sitten herra Osterman. Thank you very much for the opportunity. Kiitoksia tilaisuudesta vastata joihinkin erittäin tärkeisiin kysymyksiin, joita tehtiin. Aloitan johdannaisesta. Te sanotte, että kattavuus johdannaisessa on aika ohutta, koska meillä on vain yksi vastaavuus päättyy tässä käytännössä USA CFTCn kanssa. Toisaalta voidaan kyllä todeta, että tämä vastaavuuspäätös kattaa 95 prosenttia sitä ylöskin päin kaikista swap-johdannaisista, joilla käydään kauppaa EUn ulkopuolella. On kaksi suurta swap-kauppakeskusta, ehkä kollega tähän vastaa, niin on kaksi pää kaupankäyntipaikkaa maailmassa EU ja sitten USA. Ja USA CFTC-päätöksen kautta on katettu yli 95 prosenttia kaikista korkosvapeista, joilla käydään kauppaa EUn ulkopuolista. On muita oikeudenkäyttöalueita, joiden kanssa olemme yhteydessä, erityisesti Singapore, Singapore kuuluu tähän samoin Hongkong. Niillä ei vielä ole kaupankäyntivelvoitetta ja heti kun niillä on, niin me tunnustamme ne, mutta nämä oikeudenkäyttöalueet liittyvät vain hyvin pientä osaa, ehkä yksi prosentti korkeintaan useimmissa tapauksissa kaupankäynnistä. Ja ydin on siinä, että voimme saada kunnollisen vast- vuoden aikaan EU kanssa, jos toisella osapuolella on kaupankäyntivelvoite ja joutuu myös tunnustamaan meidät johdannaiset, ovat tällainen kaustavuoroinen järjestelmä, heidän pitää tunnustaa silloin meidät myös ja tämän takia meidän pitää odottaa, kunnes heillä on kaupankäyntivelvoite niin, että on materiaalia tehdä tällainen tunnustaminen, mutta uskomme, että tänä vuonna todennäköisesti pystymme edistymään neuvotteluissa sekä Singaporen että Hongkongin äh, kanssa, mitä tulee tähän loppu jäljellä olevaan kattavuuteen. Sitten kommentti USAsta ja vaihtoehtoiset kaupankäyntijärjestelmät jos tehdään vasta, harjoitetaan vastaavuutta ja vakavissaan toimitaan, silloin pitää yrittää myös ymmärtää kolmannen maan järjestelmää kokonaisuudessaan, joka ollaan tässä tunnustamassa. Ja mielestäni olemme tässä onnistuneet. Mielestäni ei voida sanoa niin, että emme pystyisi tätä työtä tekemään. Minulla on erittäin hyvä tiimi tekemässä työtä. Olen saanut erittäin hyvää palautetta Äh, tai tietoa kolmesta maista, mutta totta, eivät nämä aina, ja nämä järjestelmät ovat ihan samoja kuin meidän järjestelmämme. Pitää ottaa huomioon se seikka, että erittäin kehittyneet kaupankäyntialueet, kuten USA, niillä on erittäin avoin, transparentti järjestelmä, joka ei kaikilta osin ole sama kuin MIFID-järjestelmä, mutta kuitenkin kun ajatellaan asiaa holistisesti ja arvioidaan saadaanko paraksi toimeksianto toteutus aikaan kilpailukykyisillä hinnoilla, niin kyllä se pärjää EU-järjestelmän kanssa ja näin tapahtuu juuri USAssa, USAn kanssa. Minulla on muita tilastoja, jotka todistavat, että olemme tehneet hyvää työtä, teimme vastaavuusarviointimme kunnollisella tavalla. Esimerkiksi osakkeet, jotka liittyvät tähän vastaavuuspäätökseen, kymmenen eurooppalaista ja neljä asiasta, josta käydään huomattavasti kauppaa, pyysimme, että CFTC antaisi tietoa pienemmistä mahdollisesta hinnanmuutoksesta ja kaupankäynnistä. Ja kaikki osakkeet yhdellä poikkeuksella kuulla kaikkein pienimpään hinnanmuutoksen. Ne kaikki on toteutettu pennin tarkkuudella, joten USA-tikon yksi penny ja ne jotka kuuluvat vastaavuuteen, on toteutettu parhaaseen mahdollisen hintaan. TIK on yksi penni ja on yksi poikkeus vaan, ja se on liikelaskija, joka hyötyy pienimmän mahdollisen hinnannousun pilottihankkeesta, joka on otettu käyttöön, niin se on viisi pe- viisi yksikköä. Niin kuin sanomme vastaavuusarviossamme, me saamme kauppa, tunnustamiltamme kaupankäyntipaikalta myös parhaan mahdollisen toteuttamisasteen, joka on saatavissa koko USAssa, joten me emme varmaankaan ole tässä tehneet väärää päätöstä. Kuitenkin tätä päätöstä tullaan valvomaan ja otetaan huomioon tietyt ATS, ATS tai vaihtoehtoiset kaupankäyntipaikat, jotka leikkauksia tekivät, ja osakkeet, jotka kuuluvat kaupankäyntivelvoitteen alaisuuteen. Me valvomme tätä, mutta ensimmäiset merkit näyttävät siltä, että teimme oikean päätöksen. Nämä ovat hyvin avoimia kaupankäyntipaikkoja ja toteutushinta on paras saatavilla oleva koko USAssa. Sitten seuraamme, tulen seuraavaan aiheeseen jo, koskien Sveitsin pienintä mahdollista hinnanmuutosta. Tämä on meille tärkeä kysymys ja kilpailukykyyn liittyvä asia. Mielestäni tämä, tämä, tämä vuosi tulee antamaan meille hyvän lähtökohdan ja voimme nähdä, että kun uudistamme tämän päätöksen, niin silloin on yhdentynyt tämä hinnanmuutos Sveitsin ja USA välillä niin, että ei ole kilpailuun liittyvää haittaa sveitsiläisten kaupankäyntipaikkojen kanssa. Sitten vielä lopuksi yleisestä vastaavuuspolitiikasta. Tästä on tehty ehdotus, tehän tiedätte, se on viime vuoden syyskuulta. Siinä muutetaan joitakin kohtia kolmansien maiden vastaavuusjärjestelmissä. Me korostamme enemmän sääntelyyhteistyötä jälkikäteen tunnustamisen jälkeen. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Samoin ESMAlla annetaan tärkeä keskeinen rooli vastaavuuden tunnustamisen jälkeisessä valvonnassa kolmansien maiden suhteen. Mielestäni eh, Euroopan mark- arvopaperimarkkinaviranomaisen pitäisi olla aina yhteydenottajana kolmansiin maihin ja olemme myös sitä mieltä, että vietäisiin enemmän loppuun loppuun näitä yhteisymmärrysmuistioita kolmasen maiden kanssa. Se on hyvin tärkeä kysymys. Ylitän tässä aikani. Sitten avoin pääsykysymys, artikla 35 ja 36 MIFI, MIFI Tämähän on keskeytetty. Tämä liittyy äh, keskusvastapuoliin ja avoimen kaupankäyntipaikkoihin. Mikä ei tulee muuttumaan seuraavan 30 vuoden aikana, tämä on hyvä aika pohtia tätä politiikkaa sitten, kun nämä poikkeusluvat jotka nyt ovat voimassa, raukeavat. Uh, Kiitoksia oikein paljon ja sitten lopuksi herra Osterman. Kiitoksia. Minäkin käyn nämä asiat läpi järjestyksessä. Mainitsitte johdannaiskaupankäyntivelvoitteen ja vetomuksemme, että se ehkä pitäisi keskeyttää lyhyellä varoitusajalla. Argumentti on aina se, että jos on joitakin välineitä käytössä, jos on näiden välineiden likviditeetin vähentyminen nopeasti. Me emme voi ottaa niitä pois netistä, koska se muuttaa teknisen, vaatii teknisen standardin muutosta, se vie aikaa, joten meidän ajatuksemme olisi, että olisi jotain, jotta voimme tehdä tämän nopeammin. Ja kyllä ymmärrämme Emirin uudistuksessa, Emirin 2.2. Clearin velvoitteessa on tällainen mekanismi, ja olisi hyvä järjestää tämä myös kaupankäytivelvoitteen suhteen, koska se on läheisessä yhteydessä Clearin velvoitteen kanssa johdannaisille. Sitten teemme tutkimuksen, niin näette, että kuva EU:ssa on hyvin er-, värikäs. Meillä on kansalliset säännöt, joissa on hyvin pitkälle menevä järjestelmä vastavuoroisuus, trading screenien äh, perustamiseksi, äh, mutta sitten yhdessä maassa tällaiset äh, trading screenit ovat jopa ihan kiellettyjä, joten tämä ei ole mikään yhtenäinen kuva. Jos ajatellaan brexitia ja sitä, että suurimmat rahoitusmarkkinat lähtevät ulkopuolella, niin tällainen sirpaleinen kuva ei ole ideaali, joten jos katsomme tätä uudelleen, niin ehkä voisimme yrittää saada aikaan yhtenäisemmät säännöt. Tilanteet, jossa järjestelmä on kevyempi kolmansien maiden toimijoita kohtaan. Yksi asia, äh, jossa tulee mieleen omaan tiliin toimiminen, siitä saa yleensä poikkeuksen MIFIDin, ellei tee huippunopeaa kaupankäyntiä. Äh, lakimiehet kertovat meille, että se miten MIFID 2 soveltuu on, että kyllä jos on EU-ssa, niin tarvii lisenssin, jos on EUn ulkopuolella, niin lisenssiä ei tarvitse, eikä tämäkään ole ideaali tilanne. Äh, se kysymys, että kuinka tulevaisuuden kannalta toimiva MIFID-järjestelmä on hiukan, mm, viittasin siihen kun aluksi puhuin, se on vähän kohdat, tai kohtain välillä vähän tällainen tilkkutäkki, koska meillä on erilaisia määräyksiä, mutta olemme löytäneet oman ratkaisumme. Me voimme ottaa huomioon ainoastaan kaupankäynnin EU-ssa, EUn eh, e kaupankäyntipaikoilla ja sitten jos on likviditeetin jakautuminen, kuten mm, Sveitsin kohdalla, niin se voi johtaa omituisiin tuloksiin, koska EUn eh, e pää likviditeettipuulia ei voi ottaa huomioon, joten meidän täytyy ehkä vähän laajemmin katsoa vastaavuutta. Ja sitten sijoitusyrityksistä. Järjestelmä on hyvin monimutkainen, on kansallisia sääntöjä, vastaavuuspäätöksiä ja joitakin väliaikaisia poikkeuksia. Meillä on erilaisia eh, järjestelmiä, eh, oli kyse sitten vähittäissijoittajista, ammattisijoittajista, hyväksytyistä kolmasista osapuolista. Eh, meidän vetomuksemme olisi, että katsotaan asia uudelleen ja tarkastellaan sitä vähän laajemmin. Sitten nopeasti näistä tick-saiseista pienimmistä mahdollisista hinnanmuutoksista. Emme näe, että sveitsiläiset tekevät mitään väärää, mutta he ovat oikeastaan vain kopioineet Euroopan järjestelmä käyttävät kama, samaa tiksaistaulukkoa, mutta tulos on se, että koska heillä on enemmän likviditeettiä ja enemmän osakkeita, niin heidän tiksaisinsa pieni mahdollinen hinnanmuutoksensa on kilpailukykyisempi. Tilanne voi olla myös toisinpäin ja silloin EUn kaupankäynti paikoilla on vähemmän valituksia tiksaisin kilpailukyvystä, mutta asia on tarkasteltava ja ajattelimme mahdollisesti katsoa tätä teknistä standardia, avata sen ja ottaa ehkä myös kolmansien maiden likviditeetin huomioon, jos päälikviditeettipuuli on kolmannessa maassa. Ja sitten viimeinen kommentti, joka perustuu äh, <clears throat> viimeisimpään kyselyyn jäseniltämme. Äh, minun tietoni mukaan meillä on kymmenen valtiota, jotka eivät ole MIFIDia panneet vielä täytäntöön. Tämä ei ole mitenkään hieno tulos. Kiitoksia kaikista näistä tiedoista. Meillä on varmaan paljon keskusteltavaa lähitulevaisuudessa MIFID kahdesta yleensäkin, joten olen iloinen, että meillä oli tämä tarkastelusotti tänään ja ennen kuin menen eteenpäin, annan puheenjohtajuuden Case Winburnille. Good morning everybody and apologies I didn't know I was chairing session until a few minutes ago. So. Huomenta sain tietää vasta hetki sitten, että johdan täällä puhetta, joten hiukan kärsivällisyyttä pyytäisin. Nyt kun mennään seuraavaksi ähm, EUn e kilpailupolitiikkaa koskevan vuosikertomuksen esittelijä Ramon Tremosa Chels. Hän saa aloittaa, ole hyvä. Dear colleagues. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Meillä on tänään ensimmäinen tarkistusten käsittelyvuorossa. Täytyy sanoa teille, että eilen meillä oli erittäin hyvä ensimmäinen varjoistajan kokous, missä sovimme monista tarkistuksista. Uskon, että kuulemme siis oikeaan suuntaan. Meillä oli hyvä, hyvä keskustelu. Ei ollut vain pelkästään sananmuodossa tarkistuksissa, vaan ajatellen myös tapaa, jolla tässä pitää edetä eri kysymyksissä. Kuten tiedätte, tämä on omaltainen mietintö. 2013 silloin olin ensimmäistä kertaa esittelijänä tässä aiheessa. Paras jota voimme antaa kansalaisille Euroopassa on, että on vahva konsensus. Annetaan selkeä viesti, kun demokraattinen mandaatti komissiolla, jos osoitamme, mistä olemme huolissamme. Ja var, tässähän DG Competition on tehnyt hyvää työtä, olemme samalla linjoilla, haluamme päättyä samoihin tuloksiin. Me kaikki sovimme eilen esimerkiksi siitä, että haluamme pääosaston, kilpailupääosaston, jos enemmän työtä on jäljellä, niin kaikki puolustimme sitä, että annetaan uusia resursseja, inhimillisiä ja taloudellisia resursseja, että työ helpottuu. Tätä kautta me puhuimme myös nimistä. Olen tässä joustava, avoin pohtimaan nimeän tiettyjä maita, mutta kuten tiedätte minut jo aikaisemmalta vuodesta minä puolustan myös sitä, että meidän pitää nimetä yrityksiä, jotka ovat saaneet sakkoja koska nämä ovat faktoja löytyvät ihan julkisesta tiedotusvälineestä. Me emme ole mikään foorumi, vaan parlamentti. Meidän pitää puhua todellisista tosiasioista, asioista, joita tapahtuu. Mutta kuten sanoin, olen joustava, voin sopeutua. On valtavasti tarkistuksia eri jäseniltä tästä asiasta ja ymmärrän kyllä, että tämä on hyvin herkäkin kysymys. Sitten sisällöstä me olemme edistyneet huomattavasti verokysymyksessä, kilpailukysymyksessä saamme varmasti hyvän tuloksen aikaan. Ja vielä lopuksi, ennen kuin kuulen teitä ja teidän mielipiteitänne keskustelussa, niin olemme tyytyväisiä siitäkin, että me annamme kilpailupalveluille antaa mm, vuosittaisen kertomuksensa ja näin painostaa hiukan kansallisia viranomaisia. Haluamme riippumattomia tahoja kaikissa jäsenvaltioissa, jotka tekevät työtä ilman poliittista välintuloa. Minun mielestäni saamme tästä todennäköisesti aikaan konsensuksen sitten, kun puhumme kilpailusta ilmailualalla, niin silloin haluamme myös parantaa tilannetta Euroopassa. Eilenhän täällä oli hyvä keskustelu aiheesta. Äänestysten jälkeen puhuimme kilpailukysymyksistä ilmailualalla, mutta tietysti pidetään mielellä julkisen palvelun antamisen velvoite, kun puhutaan syrjäisestä alueesta tai saarialueesta. Niiden pitää myös voida hyötyä näistä palveluista. Kiitoksia. Toivottavasti nyt, tai haluan nyt kuunnella teitä ensin, kun, kun aloitamme keskustelun. The S&D, I believe, no, the EPP first, so I have Sigrid Murasan. Thank you very much. of our group is my colleague Theodor Stolja. He unfortunately cannot be with us. Kiitos. Valitettavasti meidän varsinainen varjoesittelijämme ei voi olla täällä paikalla tänään ja minä käytän puheenvuoron sitten hänen puolestaan. Ensin kiitän esittelijää kaikesta tämän mietinnön parissa tehdystä työstä. Ensinnäkin mietintöluonnoksen ja sitten näiden tarkistusten kanssa meillä oli, tai siis eilen oli hyvä varjoesittelijöiden kysy- kokous, jossa meidänkin edustuksemme oli paikalla ja ja esittelijä etsii vielä nyt sitten finanssipalveluja koskevaa kompromissia ja tekee muita pieniä muutoksia tarkistuksiin. Kaiken kaikkiaan tässä ollaan hyvä, on hyvällä mallilla asia. Meidän mielestämme kilpailupolitiikka ei ole sellainen unionin politiikan alue, jolla pitäisi politisoida, vaan se pitäisi jättää asiantuntijoiden huomaan. Se on luonteeltaan teknistä. Tietenkin parlamentilla on rooli näiden puitteiden luomisessa ja meidän pitäisi kuitenkin välttää sitä, että nimettäisiin ne eh, tiettyjä yhteyksiä yhtiöitä, yrityksiä tai pyydettäisiin komissiolta jotakin toimia tietyissä tapauksissa. Siksi suosisin objektiivista linjaa yleisesti ja sitä, että kilpailupolitiikka jätetään komission pääosaston vastuulle ja, ja pääosasto kyllä hoitaa hommansa vähintäänkin tyydyttävästi. Toisekseen pankkialan sisämarkkinat. Pankkiunionin suhteen on tehty paljon töitä vastaavien asioiden suhteen ja pyritty yhdentämään valvontaa ja kaiken kaikkiaan käytäntöjä. Siitä syystä meidän ryhmämme ei ole yhtä mieltä siitä, että meillä ei olisi aitoja yhtenäisiä pankkimarkkinoita, sillä viime aikoina on tapahtunut ihan liikaa, jotta tällainen väite olisi vielä tänä päivänä totta. Sitten kolmanneksi kartellitutkinnoista puhuttaessa meidänhän pitää yleisesti mainita kartelitutkinnat, mutta sitten määrävän markkina-aseman käyttö, hyväksikäyttö on asia, joka pitäisi myös olla tässä mietinnössä näkyvissä. Neljänneksi sitten maan, maatalousala. Siinä tehdään esittelijän kanssa hyvää yhteistyötä. Joitain maataloudellisia termejä pitäisi vielä tarkentaa ja määritellä täsmällisemmin, jotta niitä voidaan käyttää asiallisesti. Verotuskysymyksistä olemme sitä mieltä, että Verot pitää maksaa sinne, missä toiminta on tapahtunut ja missä voitot luodaan. Tietenkin tietojen jakaminen jäsenvaltioiden kesken on asia, jota pitää tehostaa ja lisätä. Ja viittaus yhteisöveron vähimmäiskantaan ei kuulu tällaiseen mietintöön, eikä sitä pitäisi mainita. Korruptiosta olemme sitä mieltä, että julkisissa hankinnoissa korruptio jolla on joskus vakavaa markkinoita vääristävää vaikutusta ja haluamme sanoa sen aivan selvästi. Se vääristää kilpailua tietenkin ja jos mukana on lisäksi EUn varoja, EU-rahastosta tulleita varoja näissä julkisissa hankinnoissa, niin niin silloin asia ansaitsee erityistä huomiota. Meillä pitäisi löytää investointien toteutustahdin ja sitten säädännön, lainsäädännön välille sopiva tasapaino. Meidän mielestämme meidän ei pitäisi sanoa komissiolle, että sen pitää tehdä jotakin tietyssä aikarajassa, sillä se tarkoittaisi sitä, että poliittisen vaikuttamisen mahdollisuuksia tulisi liikaa. Sveitsiä ei pitäisi ottaa tässä vaiheessa myöskään mukaan mielestämme. Ja lopuksi vielä sitten lentotietojen avoimuuden turvaaminen ja tasaveroiset toimintamahdollisuudet lentoliikenteen markkinoilla ovat tärkeitä ja sitä kautta voitaisiin suojata eurooppalaisten kuluttajien mahdollisuuksia tehdä hyvin perusteltuja valistuneita valintoja. Tämä pitäisi olla mukana tässä mietinnössä. Mutta kaiken kaikkiaan tämä on mennyt oikein hyvään suuntaan ja kiitos esittelijälle hyvästä työstä. Uskomme, että mitä enemmän tämä mietintö pitäytyy parlamentin ydinroolissa kilpailupolitiikan alalla, sitä parempi vaikutus ja enemmän vaikutusvaltaa sillä tulee olemaan. Kiitos. Kiitoksia. Niin, pahoittelen, että joudumme rajoittamaan kahden, kahteen minuutin tämän katsi ai, vaiheen. Puhutte kyllä aika, aikataulussa, vaikka et edes tiennyt minun aikataulun sitten S-ryhmästä. Alfred Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on todella hyviä tarkistuksia ja myös erittäin hyvä pohja, jolta työskennellä, jos ajatellaan esittelen tekemiä kompromisseja. Jotkut erittäin tärkeät alat saavat huomiota. Minun osaltani ja SNDn osalta kaikkein tärkeintä on huolehtia kilpailuketjun heikoimmasta linkistä ja se löytyy meidän tarkistuksistamme. Tarkistukset Googlea vastaan ne näkyvät siellä voimakkaasti ja ne ovat linjassa mietinnön ensimmäisen luonnoksen kanssa. On ymmärrettävää, että Googleen keskitytään tällaisella alalla ja meidän on puhuttava siitä selvästi, rationaalisesti. Emme voi vain jättää sitä huomiotta, koska silloin emme huomioisi virtahepoa olohuoneessa mutta meidän täytyy olla hyvin tarkka tässä asiassa ja varmistaa, että suurimmat huolenaiheet näkyvät. Kun on kyse digitaalista sektorista, saamme palautetta nettimatkailu, matkatoimistoilta. Ne valittavat siitä, että ne on tungettu markkinoilta. Esimerkiksi jotkut lentoyhtiöt pyytävät lisämaksua tai rajoittavat pääsyä niille, jotka käyttävät varauskanavia, jotka ovat muita kuin lentoyhtiöiden omia. Lainsäädännön pitäisi ehkäistä tämä niin, että matkustajat saisivat edullisempia lentoja Euroopassa. Eräs toinen aihe, johon kompromissit ja tarkistukset puuttuvat, on se, että pitää antaa komission kilpailupääosastolle riittävästi määrärahoja. Olen samaa mieltä, että pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että komissio saisi tarpeeksi määrärahoja tässä asiassa. Kuten jo jossain tarkistuksissa kuitenkin sanotaan, kuten myös minun tarkistuksessani, tämän pitäisi kulkea käsi kädessä avoimuuden lisäämisen kanssa niiden yksiköiden välillä, jotka suuntaviivoja määrittelevät ja niiden yksiköiden, joiden täytyy suuntaviivoja panna täytäntöön. Meidän on eh, ehkäistävä sekaannuksia. Eh, kilpailupääosasto toimii eh, tuo Marina vallamiehistönä ja pyövelinä. On erittäin tärkeää, Tämä on erittäin tärkeää eri alueiden ja taloudellisten toimijoiden elinkelpoisuudelle. Meidän täytyy varoa, että ettei me avaa markkinoita vain vapauttamisen takia. Meidän täytyy varmistaa, että eh, taloudelliset peruspalvelut eh, tarjotaan hyväksyttävillä hinnoilla kaikkialla EU-ssa. Tämä koskee erityisesti eh, saarialueita, ei harvaan asuttuja alueita ja syrjäisiä alueita, ja sen näkyy niissä kompromisseissa, jotka esittelijä on tehnyt kun analysoimme vapauttamisvaihtoehtoja, meidän huomioita, että sosiaalistandardeja noudatetaan, se hyödyttää sekä alalla työskenteleviä että kuluttajia. Valitettavasti on surullisia esimerkkejä, jotka, joissa on toimittu toisin. Sitten pitäisi olla vahva viittaus kilpailupolitiikkaan maatalousalalla. On suuri ero ruoan hintojen välillä loppukuluttajalle ja sen hinnan välillä, joka viljelijöille tarjotaan tuotteesta. Olen iloinen, että tähän puututaan sekä tarkistusten että kompromissien kautta ja tuomme kaikkia eh, EUn toimia, jotka pitää huolen pienviljelijöiden eh, elinkeinosta. Kiitoksia. Sitten ECRstä Sander Luunes. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minä Edellisten puhujien tavoin onnittelen ystäväni Ramonia ja kiitän hyvästä työstä. Meillä oli erinomainen varjoesittelijöiden kokous eilen ja saatiin hyviä ensimmäisiä kompromissiluonnoksia tarkistuksista. Minä en nyt keskity niinkään esittelijän e- esitykseen, vaan tarkistuksiin, joita nyt käsitellään, ja osittain ne on mukana kompromisseissa, osittain ei. Neljä asiaa otan esille. Ensinnäkin se minkä Murisan EPPstä myöskin totesi, on tärkeää, että me pysymme nyt fokusoituneena tässä mietinnössä. Se on kilpailua koskeva mietintö, siitä ei pitäisi tulla vero eikä Google-mietintöä tai mitään muutakaan, vaan kilpailu. Ja ymmärrän, että esittelijä uskon, että esittelijä ymmärtää tämän. Kompromissiluonnoksissa hän korostaa näitä yhdenvertaisia toimintaedellytyksiä ja korostaa valikoivan finanssipoliittisen valtion avun vaikutuksia kilpailuun. Ja pidän hyvänä sitä, että tähän suuntaan on menty. Toisaalta meillä on paljon erillisiä yksittäisiä tarkistuksia kollegoilta, jotka menevät mietinnön rajauksen ulkopuolelle ja tämä meitä ECR-ryhmässä huolestuttaa. Pitäisi siis saada tarkkaan kohdennettu mietintö aikaiseksi. Toiseksi, niin kuin Murisankin totesi, meidän on kunnioitettava kilpailupääosaston itsenäisyyttä. Kaikilla on oma tehtävänsä ja kilpailupääosaston pitääkin toteuttaa kilpailupolitiikkaa. Me laadimme sen politiikan ja äh, kilpailupääosasto toteuttaa sitä. Totta kai parlamentti voi yleisesti kommentoida poliittista puitteistoa, mutta meidän ei pitäisi ottaa kantaa yksittäistapauksiin. Ja siksi myöskin tämä äh, nimeäminen ja häpeään saattaminen äh, on huono ajatus meidän mielestämme. Ja toivoisimme yleisempiä sanamuotoja näissä asioissa kuin tässä nyt on. Sitten kolmanneksi, niin kuin monissa mietinnöissä täällä parlamentissa on syytä kunnioittaa aina muiden työtä ainakin, kun, ainakin silloin, kun viitataan meneillään olevien asioiden valmisteluun. Esittelijä on kylläkin kunnioittanut tätä omassa työssään. Hän ei liian yksityiskohtaisesti viittaa keskeneräisiin asioihin. Toisaalta tarkistuksissa on vielä paljon sellaista aineesta, missä mennään mielestäni liian pitkälle. Eli esimerkiksi eh, kaksi CTB, eh, siis yhteistä yhteisveropohjaa ja yhteistä yhdistettyä yhteis- yhteisöveropohjaa koskevat tarkistukset ovat sellaisia, jotka pitäisi jättää pois, koska niitä varten on ihan omat prosessinsa ja mietintönsä käynnissä. Ja lopuksi eli neljänneksi kompromisseista puuttuu yksi elementti, joka olisi syytä ottaa huomioon, nimittäin yritysten osto-ohjelma, joka olisi syytä ottaa huomioon sisämarkkinoilla – EKP ja äh, myöskin kansalliset keskuspankit ovat valikoineet näitä, näitä tukiostokohteita ja sitä pitäisi kyllä tutkia. Viime kerralla, kun tästä oli puhetta, sitä luvattiin tutkia tarkemmin ja tarjota meille hyviä vastauksia. Olisi mielenkiintoista, jos komission jäsentä voitaisiin tästä hänen tekemästään lupauksesta muistuttaa ja se, sille olisi hyvä paikka tässä kilpailumietinnössä. Näillä kommenteilla odotan jatkoyhteistyötä innolla. Kiitos. I don't see any of the other shadows. Kiitoksia. En näe muita listalla olevia varjoesittelyitä. Sitten alkaa tämä vaihe ilman puheenvuoropyyntöjä aluksi. Pervas Beres. Kiitoksia ensin Toivotan tervetulleeksi ryhmän toimittajia, jotka opiskelevat Notre Europe eh, Jacques Delors instituutteissa. En vielä ole tutustunut näihin kompromisseihin, mutta puhun omasta tarkistuksestani on hyvin tärkeää, että voisimme löytää näitä kysymyksiä näistä kompromissista, mutta ensin tällainen yleisempi kommentti vuosikertomuksen merkityksestä kilpailupolitiikassa. Tietenkään me emme puutu tapaus, tapaukselta tapaukset, kuuluvat kilpailupolitiikkaan ja ku, ovat komission johdossa. Me puutumme vain, kun määritellään yleisiä puitteita. Haluan vain sanoa, että vuosikertomuksen yhteydessä, vuosimietinnön kanssa ei voi arvioida päätöksiä, joita komissio on tehnyt. Mielestäni tämä on hiukan groteskia jopa. Anteeksi mutta käytän tällaista sanaa jos kaikki alkaisivat kommentoimaan komission päätöksiä Googlesta, Applesta tai mistä tahansa, ja parlamentti ei voisi tehdä näin. Mielestäni tämä ei ole hyvä käytäntö. Päinvastoin tämä vuosikertomus on juuri se tilaisuus, jossa globaalilla tavalla analysoidaan täsmällisesti komission tekemiä päätöksiä. Ja tässä mielessä olen tehnyt joitakin tarkistuksia. Esimerkiksi tämä tutkimus, joka on meneillään koskien työntekijöiden hyväksikäyttöä McDonald-yrityksessä tai miten Monsanto Bayer fuusio vaikuttaa. Nämä ovat ihan legitiimejä kysymyksiä meille olla hiukan Me Ei tässä puhuta mitenkään kilpailuverotuksen toimintaan sinällään, kun ne mainitaan. Sitten vielä lopuksi, että nyt puheaikaani liikaa, haluaisin tässä korostaa joitakin tekemiäni tarkistuksia, kun ajatellaan kilpailupolitiikan kansainvälistä vaikutusta, koska miten kilpailupääosaston ja kansainvälisen kaupan valiokunnan toiminta jakautuu. Meidän parlamentin pitäisi tukea tätä tehtyä työtä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? siinä tapauksessa haluaisin tuota, tervetulleeksi pääjohtaja Lohbegerin ja jos hän haluaa jo puhua tässä vaiheessa, niin mielellämme kuuntelisimme teidän kommenttejanne. Madam Chairwoman, honorable members. Uh, Hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Aivan lyhyesti tekisin pari huomiota tästä aiheesta. Me pidämme hyvänä sitä, että komission politiikkaa kilpailupolitiikan alalla nyt arvioidaan kriittisestikin tämän keskustelun yhteydessä. Me olemme komission jäsenemme johdolla sitoutuneet hyvin rakentavaan vuoropuheluun Euroopan parlamentin kanssa ja erityisesti tämän valiokunnan ja sen kilpailuasioiden työryhmän kanssa ja haluan ilmaista kiitokseni esittelijälle, varjoesittelijöille ja koko valiokunnalle yksityiskohtaista kommenteista, joita olemme saaneet. Tulemme tarkistelemaan niitä hyvin täsmällisesti, hyvin tarkasti ja palaamme sitten yksityiskohtaisesti vastausten kerran. Nyt ottaisin esille erityisesti yhden asian. On hyvä, että Euroopan parlamentti on kiinnittänyt huomiota täytäntöönpanon oikea-aikaisuuteen ja tehokkuuteen. Täytäntöönpanon äh, ripeys ja laadukkuus ovat asioita, joihin komissiossa on kiinnitetty erityistä huomiota ja niissä on aina parantamisen ja hienosäädön aja, äh, varaa ja työkalupakkiammekin on aina paikallaan päivittää. Ei ole mitään yksittäistä taikakeinoa, millä tämä kaikki saadaan toimimaan. Meidän on tutkittava asioita, kohdennettava tutkintatoimia, viimeisteltävä sellaisia asioita kuin yritysten tietoihin pääsy, tietokonekeskuksia ja asiakirjoja koskevat säännöt ja yhteistyömenettelyssä puolestaan käsitellään yleisesti sitten näitä kartelli- ja antitrustiasioita. Todellisuudessa antitrustitoiminnassa on kyse siitä, että suuryhtiöt pyrkivät keskittymään haitallisilla tavoilla. Se on lainvastaista ja kilpailua vääristävää ja oikeus ja oikeudellisessa tarkastelussa on syytä kiinnittää erityisesti tähän antitrustiasioita koskevaan säännöstöön huomiota ja siihen voitaisiinko sitä jotenkin täsmentää ja parantaa. Kun puhutaan käsittelyjen vauhdittamista ja nopeuttamisesta, niin ei kannata keskittyä liikaa mihinkään pakollisiin aikatauluihin ja määräaikoihin, sillä silloin saatetaan päätyä tilanteeseen, jossa puhutaan menettelytapa-asioista enemmän kuin siitä, mitä todella saadaan aikaan menettelystä ja kustannuksista rahoituskysymykset, tekniset kysymykset ja henkilöstöresurssiasiat ovat erittäin tärkeitä. Meillä on oltava ne kunnossa, jotta voimme jatkaa markkinoiden kehittämisen valvontaa. Ja äh, big data eli suuret tietomassat ja tekoäly ovat sellaisia, jotka nyt ovat tulossa ja nuo määrät, joita käsitellään, ovat ihan valtavia. Puhutaan teratavutasosta ja miljardeista toimenpiteistä ja haku, hakutoiminnoista, joten nämä määrät ovat todella suuria ja siihen on syytä suunnata erityisiä ohjelmia, jotta voidaan varmistaa, että komissiolla on oikeanlaiset resurssit tähän todellisuuteen vastaamiseksi. Lopetan nyt tällä erää tähän. Ja lupaan, että minä ja kollegani ovat käytettävissä, ne jos haluatte täsmennystä mihin tahansa yksittäisiin asioihin ja odotamme tämän vuoropuhelun jatkumista. Ja kiitos jälleen kerran teidän kriittisistä ja rakentavista huomioistanne kilpailupolitiikan alalla. Kiitoksia ja arvostamme, että tulitte paikalle ja olette myös hyvässä yhteydessä työssä tiiminne kanssa parlamentin kanssa. Sitä arvostetaan kovasti täällä. Sitten esittelijän vuoro vielä lopuksi. Kiitoksia. Haluan kiittää teitä kommenteistanne. Tietenkin suhtaudun avoimesti kompromissitarkistusten muutoksiin. Kompromisseja joudutaan tekemään, kun tarkistuksia on niin paljon ja yritämme yhteen, mitä sovittaa, sovitaan, jos me ollaan jostakin samaa mieltä. Tästähän äänestetään, mutta aina kuitenkin pyrin mahdollisimman laajan konsensukseen ja pyrin saamaan 600 ääntä puolesta täysistunnossa näinhän voimme antaa vahvan de- demokraattisen viestin ja tavallaan mandaatin komissiolle, kilpailupääosastolle ja myös kansalaisillemme. Tietenkin olen avoin tämän maiden nimeämisen suhteen erityisesti jos enemmistö ei halua niin paljon vertuskysymyksiä tähän mietintöön, sekin sopii keskustelun jälkeen, mutta jos joidenkin yritysten kohdalla niitähän ei voida ohittaa, kun ovat niin isoja. Esimerkiksi Google mainittiin ensimmäistä kertaa 2013 jo. Ja sitten monen vuoden keskustelun jälkeen jolloin se vain lisäsi markkinaosuuttaan 50-95 prosenttiin eri EU-jäsenvaltioissakin. Ja se tuosi monia eurooppalaisia pk-yrityksiä. Monissa jäsenvaltioissa halusi, ihmiset halusivat antaa komissiolle mandaatin tutkia tätä kysymystä. Tämä ei ole mikään henkilökohtainen päähänpinttymä jollakin täällä parlamentissa, vaan tämä liittyy faktoihin, tosiasioihin esimerkiksi kun olen kotona, ihmiset niin kysyvät, mitä te siellä parlamentissa oikein teette, niin me laadimme mietintöjä, jossa käsitellään erityisiä tapauksia, joita käsitellään lehdistössä, joukkotiedotusvälineissä ja tässä on isot sakot usein kyseessä. Me emme voi puhua äh, niin kuin täysin yleisellä tasolla tällaisista, siksi minä puolustan tarkoittaa joissakin tapauksissa sitä, että näistä asioistakin voidaan puhua. Kiitoksia ja seuraavan kerran keskustelemme Strasbourgissa ensi kuussa ja se on varmastikin ratkaiseva askel, jotta saadaan enemmistö tarvittavan konsensuksen taakse. Kiitoksia esittelijälle ja kiitän kaikista puheenvuoroista tänä aamuna. Ymmärtääkseni olette jo neuvottelemassa kompromisseista. Toivon, että neuvottelut onnistuvat hyvin. Mitä tulee aikatauluun, viittaisin, kiinnittäisin huomioon siihen, että tarkoituksena on käsitellä äänestää tästä 21. helmikuuta ja sitten täysistuntokäsittely pitäisi olla 20. huhtikuuta. Tämä päättää tämän keskustelun kilpailupolitiikan vuosikertomuksesta. Ja tuosta tämä menee molemmissa valiokunnissa läpi. Sitten olemme hiukan aikataulusta edellä. Useinhan ne ei suinkaan käy, mutta tämä tarkoittaa sitä, että esittelijä on paikka, ei ole paikalla vielä Viestejä paikalla, mutta, mutta onko muita tarvittavia? Siis varjoesittelijät isommista ryhmistä ovat paikalla ja itse esittelijä, niin aloitan olen jo aika lähellä varttia vaille, joten ei varsinkaan voi tätä tule. Siis seuraava aihe, puiteiden luominen Euroopan unionin tehtävien suorien ulkomaisten investointien seurannalle. Esittelijä Robert Siile, ole hyvä. Kiitoksia, hyvät kollegat ulkomaiset suorat investoinnit ovat erittäin tärkeä osa eh, unionin taloutta. Ne tuovat eh, kehitystä ja kasvua. Kyse ei ole vain rahosta ja eh, työpaikkojen luomisesta, vaan teknologian eteenpäin vieminen ja hyvät käytänteet, joita sijoittajat tuovat. Kuitenkin tässä voi olla myös riskejä, ei niinkään vastaanottavalle maalle, vaan muille maat, joihin tietyt investoinnit voivat vaikuttaa Niillä pitää olla puitteista, joilla ne voivat välittää huolensa muille. Järjestelmä, joka meillä on, on 12 maassa Euroopan unionissa ja kyse on seurannan laadus, laaduttu on erilainen eri maissa. Tämä komission ehdotus on nopean käsittelyn ehdotus. Ja katsotaan, että mitä tämän yhteispisteen kautta voidaan, millaisia tietoja voidaan kerätä ja jos kuulette komission edustajia tästä asiasta, niin voitte nähdä, että keskitytään nimitä pääosin yhteen eh, ulkomaiseen investointiin, nimittäin Kiinaan. Tätä käytetään esimerkkinä. Ehm, siksi minä tein joitakin ehdotuksia muutaakseni tätä mietintöä ja yritän selittää nämä muutokset mahdollisimman lyhyesti. Ensinnäkin haluaisimme määritellä äh, investoinnit turvallisuuteen ja julkiseen järjestykseen. Tämä määritelmä voisi olla monimutkaisempi, mutta se vähentää mahdollisuuksia niin kutsutuihin epäsuoriin ulkomaisiin suoriin investointeihin, koska tämä porsaareika on vielä olemassa ja me haluaisimme äh, käyttää äh, määritelmiä niin, että jotkut yritykset toisista maista voivat tehdä tämän toisten EU-valtioiden käyttö, käyttää tällaista kerrosjärjestelmää. Siksi haluamme ottaa nämä, ulkoiset suorat, nämä ulkomaiset suorat investoinnit myöskin valvonnan pariin, kattaaksemme myös muit, muut kolmansien maiden investoinnit, ei vaan ne, jotka mainitsin aikaisemmin. Tämä määritelmäkysymys on mielestäni varsin tärkeä. Esittelijän uskoo myös, että nämä yhteyspisteet ovat sellaisia, että jäsenvaltiot voivat käyttää niitä saadakseen tietoa komissiolta, lopullisilta sijoittajilta ja lopulliselta isäntämaalta. Eli tätä tietoa olisi käytettävä parhaalla mahdollisella tavalla jäsenvaltioiden suhteen olisi käytettävästä tietoja komission myös. Joskus komissiokin voi vaatia tietoa jäsenvaltiolta. Sitten haluaisimme laajentaa kriittistä infrastruktuuria tiedotusvälineisiin, koska julkinen järjestys on usein riippuvainen tiedotusvälineen omistajuudesta ja siksi tämä on mielestäni erittäin tärkeä myös maantieteellinen kattavuus sitä laajemmin jensimme aluevesille. Jotkut sijoitukset tulevat myös aluevesien kautta. Tämä on geopoliittisesti merkittävä. Otimme mukaan myös veroparatiisit. Näiden määrähän väheni juuri tämän listan kautta, mutta näiden veroparatiisien käyttö tulee myös ulkomaisia suoria investointeja. Sitten otimme mukaan sellaiset investoinnit, jotka ovat erityisen tärkeitä jäsenvaltioille – että voidaan valvoa sijoituksia tietyllä alueella tietyssä jäsenvaltiossa. Ja sitten kiistanalainen kysymys ovat NATO-jäsenvaltioista tulleet sijoitukset, jotka liittyvät turvallisuuteen tai puolustukseen, ne ei pitäisi olla tehostetun seurannan alaisia. Miksi? Koska ähm, NATO-jäsenvaltiot eivät aiheuta turvallisuusuhkaa. Joissain jäsenvaltioissa se äh, luo jopa äh, turvallisuuden lisääntymistä, jos tulee ulkoisia investointeja NATO-jäsenvaltioista, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin. Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys, mutta nostan se esiin ja haluaisin mielelläni kollegoiden kanssa keskustella löytääkseni parhaan mahdollisen ratkaisun. Sitten luottamuksellisuus, Toivoisimme, että tämä tieto olisi osittain luottamuksellista, koska se on hyvin äh, arkaluontoista ja viranomaiset voivat käyttää sitä, mutta luottamus on meidän mielestämme erittäin tärkeää. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että uskon, että tämä äh, seurantajärjestelmä ei pysäytä ulkomaisia suoria investointeja suurimpaan osaan EUn jäsenvaltioita, koska tiedämme, että usein investointiresursseja on vähän ja myöskin hyvinvoinnin taso on erilainen eri jäsenvaltioissa. Siksi ulkomaiset suorat investoinnit ovat mahdollisuus joillekin jäsenvaltioilla päästä unionin keskivertoelintasolle. Kiitoksia. Thank you to the rapporteur. And now we move to the shadow. Kiitoksia sitten varjoesittelijät EPPstä. Edustaja Sander. Alors, je voudrais d'abord... Kiitoksia. Haluaisin ensin korostaa merkitystä tässä aloitteessa, jota jonka komissio on tehnyt, se on ihan oikean suuntainen. Sitä voidaan pitää ehkä ensimmäisenä etappina. Muistuttaisin myös, että suorat ulkomaiset investoinnit ovat aivan välttämättömiä. Siitä ei ole mitenkään Kysyttäkään, se on valtuudelta EUlle sen jäsenvaltiolle. Me olemmekin yksi tärkeimmistä maanteellisista alueista, jotka saavat näitä sijoituksia. EU on avoin muun maailman suhteen ja sen täytyy pysyäkin tällaisena, koska mitä tulee työllisyyteen Euroopassa ja jäsenvaltioissa, niin tämä asia vaikuttaa siihen olennaiselta tavalla tietenkin meidän pitää kuitenkin pysyä järkevinä eikä olla mitenkään naiveja ja pitää mielessä, että EU:ssa on teknologiaa, tietotaitoa, joka on ainutlaatuista, erittäin huipputeknologiaa monilla strategisilla tai muilla alueilla ja tämä voi sitten herättää mielenkiintoa muuallakin. Tällainen investointien suodattuminen on todella tervetullutta. Näin voidaan suojella omaa suverenisuuttamme, infrastruktuuriamme, te, ratkaisevan tärkeitä teknologioitamme ja toimitusvarmuuttamme. Haluaisin kiittää esittelijää hänen lausuntoluonnoksestaan. Se on erinomainen pohja työlle. Muutamia kommentteja ja muutamia ehdotuksia haluaisin tehdä eri aiheista. Ensinnä mielestäni on tärkeää, että ei rajoiteta tätä suodattumista strategisiin investointeihin, vaan todellakin pysytään erittäin avoimina, otetaan huomioon kokonaisuutena investoinnit. Sitten salkkuinvestoinneista. Tässäkin on hiukan ar- tarkalla luontosta jättää ne ulos, koska vaikkakaan ei ole tiukkaa suhteellisuutta siihen, miten osakkeenomistajat vaikuttavat yrityksen ja millä määrällä on osallistuttu. Joskus ihan pienelläkin osakemäärällä ollaan mukana ja vaikutus kuitenkin voi olla erittäinkin merkittävää. Joten ei mielestäni pitäisi sulkea näitä pois. Sitten mitä tulee eroon, joka voidaan tehdä tästä, tässä eri luokkien välillä. Ajatellen kolmansia maita, mielestäni tämä kysymys tulee keskusteluun omalta osaltani puolen pikemminkin komission ehdotusta, jossa meille annetaan mahdollisuus suodattaa kokonaisuudessaan näitä investointeja, riippumatta siitä, mistä ne ovat peräisin. Näinhän uskoakseni tehdäänkin Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa. Mitä tulosta siihen, otetaan mukaan joukkoliikennevälineet strate- kriittisen tai elintärkeisiin strategioihin. Niin tämä on hyvä asia. Voidaan mennä jopa pidemmällekin mielestäni ja voitaisiin ottaa mukaan myös puolustus ja avaruustutkimus. Sitten haluaisin vielä lisätä pari kommenttia välttämättömyydestä saada aikaan nopeita menettelytapoja. Komission ja jäsenvaltioiden pitää vastata, analysoida tilanteisiin erittäin tiukassa aikataulussa. Haluaisin tässä korostaa sitä, että on välttämätöntä harjoittaa mm, yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Meillähän oli tässä kuuleminen viikon alussa ja komissaari muistutti siitä, kuinka vaikeaa on kerätä tietoja, olemassa olevia tietoja siitä, mitä tehdään tai ei tehdä jäsenvaltiossa. Siis tästä todellakin jäsenvaltioita pitää kehottaa pelaamaan tätä peliä myös, mutta tarvitaan tietenkin myös erittäin vahva luottamuksellisuus kaikkien näiden tietojen suhteen, mutta uskon, että näin kyllä hyvin pystytäänkin tekemään. Olen iloinen, että voin tätä kautta ti- äh, syventää tätä mietintöä vielä esittelen muiden varjoesittelyiden kanssa. Kiitos. Kiitoksia, että piditte kiinni viiden minuutin puheesta. Olemme, ole, olemme runsaskätisiä aikataulussa ja hyvä, että piditte sitä kiinni. Sitten seuraavaksi SD-ryhmästä. Soren, edustaja Soren Ivan. Kiitoksia. Minä puhun vieläkin lyhyemmin. On aivan selvä, millainen rooli suorilla ulkomaisilla investoinneilla on Euroopan unionin talouksiin. Kyse ei ole pelkästään työpaikkojen luomisesta, vaan teknologian siirrosta, tietotaidon siirrosta. Mm, on monista yhteyksistä, jotka syntyvät eri talouksien välillä, jotka auttavat Euroopan yhtenäismarkkinoiden luomisessa. Toivon tervetulleeksi ajatuksen siitä, että luotaisiin mekanismi, jonka avulla komissio pystyy seuraamaan näitä ulkomaisia suoria investointeja, koska kaikki suorat ulkomaiset investoivat eivät ole sellaisia, että niillä on myönteinen vaikutus ähm, valtion äh, talouteen, eikä kaikilla äh, ulkomaisilla investoilla ole myönteinen vaikutus eurooppalaiseen hankkeeseen. Joskus nämä ulkomaiset investoinnit ovat ristiriidassa unionin investointien kanssa ja vaarantavat unionin hankkeet. Uskon, että on erittäin tärkeää, että keskustelemme eh, näiden investointien alkuperämaasta. Kaikki maat, jotka ovat eh, sanktiolistalla tai jotka ovat eh, veroparatiisilistalla – niitä pitäisi kohdella täysin toisella tavalla. On erittäin tärkeää, että Euroopan unioni tietää, millainen vaikutus näillä ulkomaisilla suorilla investoinneilla on, että ne voidaan määrällistää, että niitä voidaan arvioida. Tämä lausunto on erittäin tervetullut. Odotan kovasti, että aloitamme työt tämän lausunnon parissa. Tämä on minun ensimmäinen puheenvuoro nyt vain näin lyhyt. Kiitoksia. Thank you very much. Um, we don't seem to have... Kiitoksia. Ketään ei näytä olevan kuvasta, siksi Alde on vuorossa. Thank you, Chair. First... Kiitos puheenjohtaja. Ihan ensiksi kiittäisin edustaja Sileä tästä mietintö- tai lausuntoluonnoksesta. Siinä on paljon ajatuksia, jotka vahvistavat tätä eurooppalaista ehdotusta. Ensinnäkin soveltamisalan laajentaminen kolmansien valtioiden epäsuorasti sijoittaviin sijoittajiin tai sellaisiin, jotka ovat muiden tuomiovaltojen hallinnassa. Ehdotukset auttavat tuomaan kasvua ja työpaikkoja Euroopan kansalaisille. Meidän pitäisi välttää protektionistista asennetta, sillä on meidän oman etumme mukaista että säädetyt lait myös toimivat. Pitäisi turvata läpinäkyvyys ja oikeusvarmuus. Kuitenkin me, meidän ei pidä olla mitään naiveja vapaakauppiaita, kuten Junckerkin totesi uniontila puheessaan, ja sitä kansalaisetkin meiltä odottavat, että asetamme jonkinlaisia rajoja on hienoa, että komissio näkee EU-laajuisen lähestymistavan edut. EUlla on, EUssa jäsenvaltiolla on toimivalta ulkomaisten suorien sijoitusten seurannassa ja onkin ihmeellistä, miksi näin on. Miksi komissio ei halua ottaa vastuuta EU-tasolle sillä tämä neuvontasääntö voisi tuoda paljon hyvää valvontaan. Toivoisimme sellaisia keinoja, joilla voitaisiin puolustaa eurooppalaisten etuja, kun ne ovat vaarassa yhteisin toimin ja menetelmin. Emme vieläkään ole ratkaisseet finanssikriisin kaikkia asioita esimerkiksi Kreikan suhteen. Ja tulevina viikkoina haluaisinkin valmistelijan ja varjojen kanssa yhdessä käydä läpi näitä kysymyksiä. Kiitos. Kiitoksia näille vihreistä. Mutta Molly, kiitoksia minä korvan edestä ja haluaisimme ensin kiittää herra Sillä hyvästä pohjasta, jonka hän on tällä luonnoksella antanut ja näin voimme keskustella komission ehdotuksesta, joka on meille tervetullut. Päätarkoituksen ehdotuksessa on selventää kansallisen turvallisuuden ja yleisen järjestyksen merkitteitä. Sopimukset mahdollistavat markkinavirtojen rajoittamisen kolmesta maista vain tältä pohjalta. Ja tämän konseptin käsitettä on täsmennetty tuomioistuimessa montakin kertaa. Artikla 4 ehdotuksessa komissio selventää edelleen julkisen turvallisuuden käsitteitä ja viittaa taloudellisen kriteereihin. Tämä kattaa myös sen, valvooko kolmannen maan hallitus sijoittajaa ja mukaan lukien huomattava rahoitus. Tämän lisäksi komissio ehdottaa avointa luetteloa sektoreista, jotka liittyvät yleisen turvallisuuteen. Tällainen selvennys antaa jäsenvaltioille lisää julkista varmuutta, miltä pohjalta voivat hyväksyä tai hylätä suorat julkiset investoinnit. Komissio pyrkii myös harmonisoimaan koskien seurantamekanismeja, avoimuutta, syrjimättömyyttä, selkeät aikataulut, jotka pitää ottaa, joihin pitää ottaa huomioon kommentit ja tehdä korjaavia toimia oikeudessa. Tätä kautta saadaan johdonmukaisempi EUn teollisuuspolitiikka, vaihdetaan tietoa ja on vertaispainostusta. Tämä lisää uuden äh, ulottuvuuden ja vahvistaa johdonmukaista strategisia projekteja EU-ssa. Tämä väline voi myös myötä vaikuttaa parantamaan koordinaatiota ja johdonmukaisuutta jäsenvaltioiden toimissa koskien avain kolmansien maiden kumppaneita, erityisesti niitä, joiden kanssa on strategisia kumppanuuksia EUn kanssa. Joten loppujen lopuksi tämä voisi saada EUsta johdonmukaisemman toiminnan ulkosuhteissaan ja me suhtaudumme tähän erityisen myönteisesti vihreissä. Mitä tulee esittelän ehdotuksen, olemme tyytyväisiä siitä, mitä esitellä on tehnyt, että varmistaan, että mahdollinen taloudellinen taakka on perusteltu ja kohtuullinen, vaikka pitää muistaa, että EUlla on kaikkein avoin sijoitusjärjestelmä. Olemme myös tyytyväisiä, että mukaan otettu media niiden tekijöiden joukko, jotka ovat prioriteettiasemassa tässä on hyvä virta EUn mustaan listaan yhteistyökyvyttömistä maista, vaikka viime päivinä olemme olleet huolissamme siitä, miten neuvosto vähentää tämän veroparatiisiluettelon uskottavuutta. Yksi alue, jolla uskomme, että pitäisi muuttaa esittelijän kantaa, ja tämä koskee sitä, että monet postaltikoyritykset on perustettu, jotta voitaisiin mahdollistaa se, että eurooppalaiset yritykset voisivat auttaa yrityskaupoissa. Haluaisimme kiinnittää huomiota tähän kysymykseen. Sitä pitää uudelleen määritellä yksityiskohtaisemmin käsitellä, kun puhutaan strategista investoinnista. Mitä tulee omaan lähestymistapaamme tässä vaiheessa, näemme kolme pääelementtiä, jotka puuttuvat sekä komission että esittelen mietinnöstä. Ensimmäinen kysymys. Pitää tehdä selväksi, että jäsenvaltioiden täytyy kieltää ulkomaiset investoinnit, jos ne ovat, tulevat diktatuurista, joka ei kunnioita kansainvälisiä ihmisoikeuslakeja eikä esimerkiksi täytä asekauppasopimuksen ehtoja. Sitten äh, hallitusten, äh, valtion rahastot, niiden pitää toimia myös Santiago-periaatteiden mukaisesti avoimuuden hengessä. Ja kolmanneksi ei ole mitään äh, sijaa Euroopan parlamentille seurantaprosessissa tässä muodossaan. Komissio tulee keräämään vuosikertomukset jäsenvaltiossa tekee sitten syvällisen analyysin suorista investoinnista EU-ssa ja koordinaatioryhmä perustetaan. Meistä komission pitäisi ainakin säännöllisesti kertoa näistä tapahtumista Euroopan parlamentille ja tämän lisäksi EU-parlamentin edustajien pitäisi voida osallistua koordinaatioryhmän kokouksiin. Tässä meidän kommenttimme, mutta varjoesittelemme odottaa tietysti yhteistyötä muiden asianosaisten kanssa. Kiitoksia Molli. En nyt muita varjoesiteltä salissa. Haluaako joku vielä puheenvuoron? Siinä tapauksessa tiedän, että komissiosta on edustaja kauppapääosastosta. Haluaisiko teistä joku puhua? Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan jäsenet, olen Silvia Baulov ja tulen DG Tradeista. Olen yksikön varajohtaja yksikössä, joka vastaa tästä seurantaa, seurantaa Suurkiitokset edustaja Silelle tästä luonnoksesta, joka hyvin pitkälle tukee komission ehdotusta. Ja kun nyt aikaa ei ole paljon käytettävissä, niin tein vain kaksi lyhyttä kommenttia. Yksi niistä on tämä määritelmäkysymys, joka liittyy ulkomaiseen suoraan sijoittajan tarkistus 13. Siinä sanotaan, että ulkomaisena sijoittajana ei voida tar- tarkoittaa äh, ulkomaisena sijoittajana sellaista yritystä, joka on rekisteröity jäsenvaltioon ja niin poispäin. Mutta tietenkin jos on tällainen pöytälaatikkoyhtiö, joka on olemassa pelkästään seurantamenettelyjen kiertämistä varten, niin silloin jäsenvaltiolla on mahdollisuus kieltää tällainen toiminta tai estää tällainen toiminta ja sitä varten on oma artiklansa asetuksessa. Sitten toinen tarkistus koskee sitä ajatusta, että tietty maaryhmä suljettaisiin ulkopuolelle joiltakin osin esimerkiksi NATO-jäsenvaltiot ja muistuttaisin, että meillä on velvoitteena me VTOn ja GATTin suosituimmuusasema käytännöt, joita meidän on noudatettava ja kaikkia kolmansia valtioita on siis käsiteltävä samalla tavalla. Meillä ei ole mitään varaumia tähän jäsenvaltioiden suhteen, mutta etukäteen ei voida sulkea mitään ryhmää valtioita ulkopuolelle, mutta tietenkin kun jäsenvaltiot harjoittavat tätä seurantaa, niin ne voivat tehdä sitä omien kriteeriönsä mukaisesti, ja jos NATO-jäsenyys on yksi sellainen peruste, jota jäsenvaltiot haluavat käyttää poissulkemiseen, niin se on tietenkin mahdollista, mutta asetustasolla sitä ei voida tehdä. Kiitoksia. Ja sitten esittelijä saa vielä puheenvuoron. Kiitoksia oikein paljon kaikille varjoesittelijöille. Minä kirjasin ylös näkemyksenne. Me kyllä pystymme pääsemään kompromissiin lopulta. Olen varma siitä ja aion tehdä sen hyvin rakentavalla tavalla. Muutama asia, jotka ovat mielestäni erittäin tärkeitä. On tärkeää se, että komissio mainitsi jotkut oikeudelliset esteet joista emme tienneet, kun valmistelimme tätä, tämä määritelmä. Mutta samanaikaisesti se on vähän outoa, että Laundromatin kohdalla meillä on yhden maan investointi toisen maahan tämän, näissä Panama-papereissa ja Panama-valiokunnassa – Tämä ei ollut mikään ulkomainen suora investointi. Me olemme vaarallisessa tilanteessa. Meidän on löydettävä joku hyvä ratkaisu. Me olemme oikealla tiellä ja voimme löytää ratkaisuja, jos todella haluamme luoda tämän valvontajärjestelmän, joka ei oikeastaan ole vielä käytössä – joissain jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Kiitän esittelijä, kiitän kaikkia puheenvuorosta. Mitä tulee aikatauluun jatkossa? Lausuntoluonnosta tietysti käsiteltiin tänään. Tarkistukset pitää jättää 7. helmikuuta mennessä. Niitä käsitellään 19. maaliskuuta ja sitten tarkoituksena äänestää Ekonissa joko 26. tai 27. maaliskuuta ja sitten pian sen jälkeen täysistuntoon. Tällainen aikataulu meillä on ja uskon, että pidetään tästä myös kiinni, jos se vain on mahdollista. Kiitoksia. Lopetan keskustelun suorista ulkomaisista investoinnista. Sitten seuraava kohta, muut asiat. Puheenjohtajalta ei ole mitään viestiä eikä kukaan näytä antavan mitään merkkiä, että näin olisi, joten tämäkin asia on käsitelty. Sitten seuraavat kokoukset enää Ekonissa. Seuraava 21. helmikuuta keskiviikkona kello 9-12.30 iltapäivällä kello 15 eteenpäin, sitten torstaina 22. helmikuuta aamupäivällä. Kiitän teitä osallistumisesta ja näemme pian.